course, first of all, I... Ensiksi halusin toivottaa tervetulleeksi kaupan komissaariehdokkaan herra Phil Hoganin, joka on tässä minun edessäni. Tervetuloa Phil. Tämä kokouksen tarkoitus on ilmeinen. Turhasta on selittää. Herra Hogan on saanut meidän viisi kirjoitettua kirjallista kysymistä – ne on jaettu kaikilla kielillä teille ja julkaistu parlamentin verkkosivuilla. Kertoisin myös teille, että oikeusasianvaliokunta ei ole asettanut mitään esteitä tämän kuulemisen järjestämiselle tänään, joten voimme edetä vielä kerran tervetuloa herra Hogan valiokuntamme, joka on kauppapolitiikan demokraattinen sydän. Minulla on suuri kunnia olla tämän upean valiokunnan puheenjohtaja. Ja kuten kauppapolitiikka, meidän valiokuntammekin on vuosien myötä muuttunut valtavasti. Nyt tämä valiokunta sanoo kyllä tai ei kauppasopimuksille, ja se on myös mukana kauppaan yhteydessä olevan lainsäädännön alueella – Joten me olemme demokraattisten valtaoikeuksien käyttäjä kauppapolitiikan alueella Euroopassa. Ajat ovat haasteelliset. Suhteemme tärkeisiin kahden välisiin kumppaneisiin on kirjalla monista syistä. VT on kri- kriisissä, Brexit koittaa kenties pian. Ja ihan näinä päivinä meille tulee myöskin uusi tilanne Boeing-päätöksen seurauksena. Ja se aiheuttaa tulleja. Mutta me olemme onnistuneet loma- saamaan aikana aika hyviä kahdenvälisiä kauppasopimuksia. Ja me olemme kykeneet, kyenneet luomaan sääntöihin perustuvan kauppajärjestelmän. Ja totta kai Euroopan parlamentilla on ollut tärkeä rooli kauppasopimusten parantamisessa, niin kuin setän tapauksessa, tai lainsäädännön yhteydessä, kuten konfliktimineraalien tapauksessa. Ja kyllähän kauppa on asia, josta suuri yleisö on ihan enemmän tietoinen. Ihmiset haluavat tietää, kuka kaupasta hyötyy, heikentääkö kauppa kuluttajan suojaa ja mitä kaupalla on annettavana Pariisin ilmastosopimukselle, joten paljon haasteita ja uhkia. Mutta nämä haasteet ja uhat pitää kohdata ja kauppapolitiikka täytyy ottaa vakavasti ja sen täytyy olla periaatevetoista. Kestävyyden pitäisi olla yksiläistä periaatteessa. Kauppa on tehokas työkalu, jolla asettaa oikeudenmukaisia standardeja hyödykkeille ja myös hyödykkeiden ja palveluiden tuotantoprosesseille. Ja maailman työjärjestön ilon yleissopimuksella on tässä tärkeä tehtävä, ja sitten täytäntöönpano ja täytäntöönpanon valvonta. Minusta on ihan selvää, että pitää siirtyä sanoista faktoihin. Maailman kauppasopimusten verkosto, nykyinen verkosto, sen pitäisi tuottaa tuloksia EU-ssa ja EUn ulkopuolella – ja me tarvitsemme siihen asianmukaiset välineet. Ja sitten johdonmukaisuus. Kauppapolitiikan pitäisi olla johdonmukainen ja yhdenmukainen kansallisella tasolla ja EUn tasolla. Ei ole esimerkiksi mitään järkeä kiistellä kalasektorin äh, tukiaisista saman aikaan, kun me maksamme tukiaisia uusien kalastusalusten rakentamisella eu joten politiikan täytyy olla johdonmukaista. Ja kauppapolitiikan pitää todella olla demokraattisessa valvonnassa. Ja poliittisessa suuntaviivassa mainitaan, että komission ja Euroopan parlamentin välillä pitäisi olla suhteet ja luettua niitä kirjalliset Vastauksenne, herra Hogan, te todella alviivaatte tätä, mutta neljä kohtaa ottaisin esille. Neljä kohtaa, joissa parlamentin saada, pitäisi saada vähän enemmän selkoa asioihin. Ensiksi olen vakuuttunut, että Euroopan parlamentti se täytyy nähdä institutionaalisena toimijana, erityisesti viimeisen kymmenen vuoden muutosten jälkeen, eikä meitä pidä enää kohdella samalla mitalla kuin muita sidosryhmiä. Tämä koskee vastauksia kysymyksiin kolme ja seitsemän. Ja vaikka te olette sitoutuneet eh, jakamaan näitä scoping-papereita, joissa käsitellään eh, säveltävää lainsäädäntöä, se olisi oikein tervetullut, mutta herra Haugan, ehkäpä tuo ei riitä. Me tiedämme hyvin, että nämä scoping-asiakirjat – te keskustelette niistä jäsenmaiden kanssa ja on, on selvää, että teette paljon tärkeää työtä ennen kuin te selvitätte neuvotteluiden alan. Ja näin siis ennen kuin neuvotteluissa tulee näitä alaa koskevia asiakirjoja valmiiksi, eli teidän pitäisi toimia aikaisemmin meidän suhteemme. Ja sitten haluaisimme lisää sitoutumista äh, tämän väliaikaisen soveltamisen suhteen. Ursula von der Leyen pitäisi sanoa, että väliaikaista soveltamista pitäisi toteuttaa ainoastaan sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti on antanut suostumuksensa. Ja teidän vastauksenne ei tässä asiassa ollut ihan niin selkeä. Voisitteko selkeyttää, että Euroopan parlamentin roolia tullaan kunnioittamaan soveltamisessa ja siitä parlamentilla pitäisi olla mahdollisuus valvoa olemassa olevien sopimusten täytäntöönpanoa. Me tiedämme, että yhteiset neuvostot, neuvo, kaikenlaiset elimet ei niillä pitäisi olla mustia laatikoita, niidenkin pitäisi olla demokraattisen valvonnan alaisia. Hyvät naiset ja herrat, nyt meillä on ratkaisa parlamentin valvonnan hetki kauppapolitiikan kannalta ja pyydän kollegoita esittämään selkeitä kysymyksiä, joilla on selkeä tarkoitus saada teiltä sitoumuksia. Emme me pyri grillaamaan teitä. Meidän pitäisi määritellä yhteistä strategiaa kauppapolitiikassa seuraavan viiden vuoden aikana. Ja nyt esittelisin vähän harjoituksen käytännön piirteitä ensinnäkin kuulemiseen rakenne. Meidän täytyy seurata parlamentin työjärjestöstä epäilemättä, totta kai. Ja meidän pitäisi antaa reilu mahdollisuus komission jäsenehdokkaille puhua. Joten aluksi Phil Hoganilla on mahdollisuus antaa 15 minuutin lausunto avauspuheenvuoro ja sitten työjärjestyksen mukaisesti meillä tulee olemaan aikaa 25 kysymykselle jäsenil, jäseniltä. Ja ensiksi kuulemme poliittisten ryhmien koordinaattoreita omassa valiokunnassamme ja sitten kysymyksiä 18 jäseneltä eri poliittisten ryhmien edustajilta. Ja mukana on myös ryhmän kuulumattomien jäsenten edustajia Ja David McAllister Affet, valiokunnan puheenjohtaja, tulee kysymään myös kysymyksen. Kysymysten ja vastausten slotit ovat viiden minuutin pituisia Eli kullakin jäsenellä on minuutti aikaa kysymykseen. Ja Phil Hoganilla on mahdollisuus kahden minuutin vastaukseen. Ja sen jälkeen, mikäli tarvetta on, sama jäsen voi esittää korkeintaan minuutin kysymyksen. Teillä on mahdollisuus vastata tuohon jatkokysymykseen minuutin ajan. Mutta sääntöjen mukaan jatkokysymyksen täytyy olla kytköksissä komission jäsenehdokkaan vastauksen, jonka hän antoi vasta ensimmäisen kysymyksen, eikä se saa laajentaa kysymyksen alaa. Joten sallin että sen, että minä kiellän teitä esittämästä jatkokysymystä, mikäli se ei täytä mainittua ehtoa. Tämä rakenne. Ja lopuksi komission jäsenehdokkaalla on vielä viisi minuuttia loppupuheenvuoroon. Kuten mainitsin, tämä kuoleminen rajoittuu täsmälleen kolmeen tuntiin. Vastausaika on myöskin rajoitettu ja tulen tarkkaan pitämään huolta, että aikarajassa pysytään. Tulkkausta on tarjolla 23 kielelle. Ja tässä kuulemisessa erityisesti kun kysymyksessä on Irlannin ehdokas. Ja meillä on myös sellaisia ehdokkaita, tavoitte myös puhua geelin kieltä. Tai sitten voitte puhua omaa kieltänne. mutta vain aikarajoissa. Sen vuoksi, että meillä on 23 kieltä täällä ja tolkkaus. Puhukaa selkeästi, älkää liian nopeasti, että tämä voidaan tulkata. Ja että se myös näkyy selkeästi näytös, koska tämä menee ja kuuluu selkeästi verkossa, koska tämä menee sen tapaan verkkolähetyksenä eteenpäin. Ja se myös tallennetaan, voidaan, sitä voidaan katsoa myöhemmin. Tämä oli johdanto. Ja nyt pyytäisin komission jäsenehdokasta Phil Hogania esittämään alkupuheenvuoronsa. Mr. Chairman. Kiitos paljon puheenjohtaja, arvon jäsenet. Olen erittäin kiitollinen ensinnäkin komission puheenjohtajaksi valitulle Ursula von der Leyenin siitä, että hän nimesi minut komissariehdokkaaksi, joka vastaisi kaupasta. Toivon mukaan tämän kuulemisen lopuksi katsotte voivanne uskoa minulle tämän tehtävän. Kansainvälinen kauppa on minulle tuttu asia, koska maataloudesta vastaavana komissaarina tein läheistä yhteistyötä aiemman komissaarin Cecilia, nyt erovan komissaarin Cecilia Malmströmin kanssa. Hänen perintönsä on erittäin myönteinen ja sen pohjalta aion rakentaa jatkossakin. Minulla ensikäden kokemusta siitä, kuinka kansainvälinen kauppa on Euroopan unionin talouden kannalta äärimmäisen tärkeää. Tavaroita, tavaroiden vienti ja palveluiden vienti tuo yhden työpaikan seitsemästä Euroopassa. Uskon, että Euroopan unionin kauppapolitiikan täytyy olla, se voikin olla – kestävän kehityksen, vakauden ja ennakoitavuuden väline yhä ajattelevaisemmassa maailmassa. Samoin se tarjoaa EUn yrityksille tasavertaiset kilpailusuhteet ja suojelee meitä epäreilulta kaupallisilta käytänteiltä. Kaupan politiikan täytyy kuitenkin voida kehittyä. Sen täytyy olla tarkoituksenmukaista niin, että voidaan vastata uusiin turvallisuushaasteisiin, strategiseen autonomian ja teknologisen johtajuuteemme kohteen. Kohte- kohte- liittyviin haasteisiin. Sen täytyy heijastella ja edistää eurooppalaisia arvoja, kun on kysymys ilmastotoimista, kestävästä kehityksestä, työläisten oikeuksista, standardeista ja naisten voimaanottamisesta. Ennen kuin kerron omista prioriteeteistani, voin vakuuttaa teille, että mikäli minut vahvistetaan komissaariksi, aion jatkaa sitä työtä, jolla kauppapolitiikkaa on hoidettu nykyisen parlamentin kaudella erittäin avoimella tavalla. Tulen säännönmukaisesti vierailemaan valiokunnassani ja täysistunnossa ja vastaan teidän teitä kiinnostaviin aiheisiin kysymyksiin. Voin vakuuttaa teille, että saatte myöskin kaikki tarvittavat tiedot oikea-aikaisesti. Kannustan neuvostoa myöskin kuuntelemaan teidän kantojanne ja saman aikaan edistystä lainsäädäntöaloitteissa niin, että vältetään se, että kauppasopimuksia sovelletaan väliaikaisesti ennen kuin parlamentti on sanonut painavan sanansa. Aion projisoida, selittää ja edistää kauppapolitiikkaa myöskin tavallisten kansalaisten keskuudessa Euroopassa ja muualla. Tarkka asiallinen viestintä, asiapitoinen viestintä on erittäin tärkeää, kun on kyse kaupallisista suhteista. Nyt siirryn viiteen prioriteettiini kauppapolitiikassa seuraavalla toimikaudella. Ensinnäkin täytyy tukea vakaata, ennakoitavaa, sääntöihin perustuvaa kauppaympäristöä vahvistamalla VTOta maailmankauppajärjestöä. Toiseksi meidän täytyy hoitaa suhteitamme ja edistää, rakentaa kumppanussuhteita kaupan kautta varsinkin lähialueilla ja Afrikassa. Kolmas, meidän täytyy varmistaa avoimet markkinat ja tehdä kaupasta todellisuutta EUn yrityksille, olipa sitten kyse minkä kokoisista yrityksistä tahansa. Nykyisten sopimusten, nykyiset sopimukset täytyy kunnolla pistää täytäntöön, niin täytyy vahvistaa, pistää täytäntöön ja soveltaa. Neljänneksi meidän täytyy varmistaa, että meillä on oikeat välineet, että voidaan varmistaa avoin oikeudenmukainen kauppa sekä kansainvälisesti että ulkoisesti sisäisesti ja ulkoisesti. Viidenneksi meidän täytyy varmistaa, että kauppa on kestävää, sillä edistetään eurooppalaisia arvoja ja keskitytään ilmastotoimiin niiden mukaisesti, jotka uusi komissio on ilmoittanut ja jotka ovat myöskin parlamentin prioriteetteja nyt hieman syvällisemmin näistä asioista. Meidän täytyy edistää sääntöjen perustavaa monenvälisyyttä. Komission puheenjohtaja totesi, että monenvälisyys on Euroopan DNAssa. Se on meidän ohjenuoramme kaikkialla maailmassa. Komissioni tulee tekemään työtä tämän lähestymistavan edistämiseksi ja sen varmistamiseksi pidämme kiinni ja edistämme ja ajantasaistamme sääntöihin perustuvaa maailmanjärjestystä. Kansainväliset säännöt luovat pohjan kaupalliselle maailmanjärjestykselle, joka perustuu VTOn toimintaan. VT on sen ytimessä. Siihen liittyy kuitenkin suuria haasteita. VT on tärkeä, jotta pidet, voidaan pitää standardeja yllä niin, ettei vallitse mikään viidakon laki. Meidän täytyy pitää yllä ja puolustaa VTOta, mutta varmistaa myöskin, että sen säännöt ovat tarkoituksenmukaisia ja sillä, niillä voidaan vastata nykyisiin haasteisiin. Euroopan unioni on ollut ratkaisessa roolissa, kun se on parlamentin tuella pyrkinyt puuttumaan näin joihinkin ongelmiin vaikeissa olosuhteissa. Ensinnäkin VTOn riitojenratkaisumekanismin romahtaminen täytyy estää ja löytää systeemisiä ratkaisuja. Voidaan uudistaa vetomuselimen toimintaa. Samanaikaisesti teemme yhteistyötä vto sen kanssa, jotta voimme elvyttää neuvottelufunktiot, joka järjestöllä on. Meidän täytyy ensinnäkin päättää sa- saattaa päätökseen kalastustukiasia koskevat neuvottelut jo kestävän kehityksen tavoitteen 14.6 mukaisesti kotimainen sääntely, joka liittyy palveluinvestointien helpottamiseen, todettamaan erityispyrkimyksiä seuraavassa VTOn ministeritason kokouksessa. Ilmeinen teen yhteistyö muiden kanssa, että voidaan edistää näitä kauppaneuvotteluita. Lisäksi meidän täytyy kehittää vuoden 2020 loppupuolesta eteenpäin uutta suunnitelmaa VTOlle. Esimerkiksi Kiina ja muiden maiden räikeä tukiaisten käyttö ja te- pakotettu teknologiasiirto asioita täytyy puuttua. Liian moni kumppanimme on menossa kohti protekti, prote- protektionismin tietä. Euroopan täytyy puhua avoinen, reilun, säätöön perustuvan kaupan puolesta. Mikäli pääsen komissaariksi, teen, teen yhteistyötä kanssa, jotta voimme osoittaa johtajuutta, tehdä rakentavaa yhteistyötä ja pyrkiä positiivisiin tuloksiin niin, että Euroopan unionin arvoja puolustetaan ja etuja myös, mikä tarpeen on transatlanttinen kumppanuus on muokannut kaupan, on ollut tärkeässä asemassa kansalaisten suhteidemme osalta ja, ja ollut mukana muokkaamassa kauppajärjestelmän viimeisten 70 vuoden ajan. Yhdysvalto on tässä merkittävässä roolissa ollut. Meillä on monia yhteisiä huolia ja intressejä Yhdysvaltain kanssa. Katsomme kuitenkin, että säännöt kannattaa muuttaa sääntöjen pohjalta. Muutoksia täytyy saada aikaan sääntöjen pohjalta. Kaupan kaupalliset jännitteet täytyy saada lievemmiksi, mukaan luettuna niillä alueilla, joista sovittiin heinäkuussa 2018 puheenjohtaja Junckerin ja presidentti Trumpin välillä. Me voimme tehdä kolmenvälistä yhteistyötä myöskin Japanin kanssa, jotta luodaan yhteinen lähestymistapa uudistuksiin. Mikäli minut valitaan komissaariksi, aion tehdä myönteisen valossa yhteistyötä rasaattisen agendan puolesta yhdysvaltalaisten vasta kumppaneiden kanssa menestys saatiin jo hormonivapaan naudanlihan ja sen kiintiön osalta. Tarvitsemme kuitenkin halukkaan yhteistyökumppanin. Suhde perustuu turvallisuuteen, teknologian ja kauppaan, ja se kehittyy hyvin nopeasti. Se vaikuttaa kaikkiin suhteisiin ja merkittäviin toimijoihin. Erityisesti kun on kyse turvallisuuspuolesta, investointien turvallisuudesta, niiden takamisesta ja viennin valvonnasta. Meillä on merkittäviä haasteita, kuten myöskin Kiinan suuret tukiaiset on suuri haaste ja Kiinan valtion mukana, vahvan mukana olen taloudessa. Me tarvitsemme kumppaneita, kuten Japania ja muita tässä työssä. Important. Mutta suhteemme Kiinan kanssa on myös tärkeää, elintärkeää. Se tuo varallisuutta, vaurautta ja työpaikkoja molemmille puolille, mutta meidän yrityksiemme pystyy, pitää pystyä kilpailemaan kiinalaisten kanssa tasavertaisesti. Tämä ei ole nyt tilanne. Minä tulen edistämään aktiivista vuoropuhelua ja sitoutumista yhteisen edun alueella, kuten ilmastonmuutoksessa, ympäristösuojassa, vto uudistuksissa, mukaan lukien teollisuuden tukiaisten kurinomainen toteuttaminen. Tulen priorisoimaan myös kesken olevia investointineuvotteluja niin, että voidaan tasapainottaa suhteemme haluamme puolustaa omia etujamme ja arvojamme. Olen kyllä huolist- tietoinen EPEN Euroopan parlamenttien huolesta. Lähtee lähestymistapainen Kiinan osalta pitäisi huomioida myös sopimattomat käytännöt. Tulen käyttämään kaupan suojatoimia. Meidän on hyödynnettävä vastavuoroisia toimia, mitä tulee markkinoille pääsyyn. Meidän on myös vahvistettava kriittisen infrastruktuurin turvallisuutta ja teknologiapohjaa, kuten korostettiin maaliskuussa 2019 Kiinan koskevassa tiedonannossa. Olemme myös vahvistaneet sisäisiä välineitämme, kuten EUn investointien tarkastelumekanismia, ja pyrimme puuttumaan siihen vääristäviin vaikutuksiini, joita tulee valtion omistuksesta ja ulkomaisista tukiaisista sisämarkkinoilla. Pyrimme myös kehittämään itäisen naapuruston kanssa sopimuksia ja syvällisiä valajalle meneviä sopimuksia eteläisen välimeren maiden kanssa, samoin kuin e-, Etan ja Sveitsin ja Turkin kanssa. Tietenkin mikään ei ole vielä täydellistä ilman Brexitiä 31 päivää puuttuu Brexitiin. Emme vieläkään tiedä, mikä on lopputulos. Monet kuitenkin eh, pyrkivät sitä ennustelemaan. Komissio on joka tapauksessa valmistautunut eh, Brexitin ilman sopimusta. Afrikasta on tehtävä yhä suurempi prioriteetti. Hiljattain solmittiin Afrikan ja Euroopan välinen liittoutuma, joka perustuu eh, yhdenvertaiseen kumppanuuteen investointipolitiikkaan. Tulen perustamaan maaseutu Afrikan työryhmän, jossa Afrikan toimintapolitiikan johtajuus ja EU yhdistetään ja niin saadaan aikaan investointeja ja tukea sitten sopimuksemme Kanadan, Japanin, Vietnamin ja hiljattain Mercosurin kanssa osoittavat, että pystymme hyödyntämään sisämarkkinoitamme ja avautumaan ulkomaisille markkinoille, levittämään omia asetuksiamme ja standardejamme ja parantamaan sosiaali- ja ympäristöpolitiikan tilannetta kolmansissa maissa. Tulemme jatkamaan neuvotteluja Australian ja uuden eh, seelannin kanssa, jotta saadaan uusia kumppanuuksia aikaan, mikäli olosuhteet ovat oikeat mutta meidän on paremmin Äh, huolehdittua siitä, että olemassa olevat äh, sopimukset hyödynnetään täysin. Äh, kumppaneiden on pidettävä kiinni sitoumuksistaan kaikissa luvuissa. Siksi uskon, että on välttämätöntä vielä lisätä ponnisteluja täytäntöpanon osalta. Ja tähän liittyy kauppasopimusten täytäntöpanojen valvoja uutena roolina. Tulen, tulen pyytämään, että hän seuraa tarkkaan agendaa ja voin voimme myös te- aiomme myös tehdä enemmän pk-yritysten suhteen. Yli 80 prosenttia EUn yrityksistä ovat pk-yrityksiä, jotka, joille, joille nämä kaupan esteet ovat erityisiä ongelmia. Sitten reilun ja avoimen kauppapolitiikan edistäminen on myös prioriteettimme. Tulemme vastustamaan protektionismia aina ja tulemme edistämään vastavuoroisia kauppaolosuhteita ja reilua kauppaa yhdenvertaisia kilpailuolosuhteita. Esimerkiksi sellaiset välineet kuin IPI eli kansainvälisten julkisten hankintojen väline, väline tulee helpottamaan vastavuoroisuutta ja, ja auttaa EU-yrityksiä pääsemään käsiksi julkisiin hankintoihin ulkomailla. Tulemme puuttumaan, puuttumaan myös epäreiluun kilpailuun ja hyödyntämään erilaisia kaupansuojatoimia tulemme myös vahvistamaan omia välineitämme, jotta voimme puuttua kolmansien maiden laittomiin, laittomiin syrjiviin kauppakäytäntöihin silloin, kun VTH ei voida vedota. Kaupan on oltava myös kestävää. On otettava huomioon globaalit haasteet, kuten ilmastonmuutos, ympäristösuoja ja työstandardien vahvistaminen. Siksi kestävän kehityksen luvut kaikissa sopimuksissamme ovat sitovia ja niin tärkeitä. Haluan, tulen käyttämään täysin kaikkia erilaisia välineitä, joita meillä on käytettävissä. Me suosituimmuus, ehdot, kansainvälinen, kahdenväliset kauppasopimukset ja monenväliset toimet ja pyrimme avaamaan markkinoita koskien ympäristöhyödykkeitä ja palveluja. Jos minut valitaan, tulen tekemään työtä kanssanne, että voimme uudistaa yleistä suosittuimusjärjestelmää, joka tarjoaa eh, pääsyn kehitysmaiden tuotteiden, vähemmän kehittyneiden maiden tuotteille. Ja haluan varmistaa, että se on edelleen kaikkien anteliain järjestelmä maailmassa, samalla kun niin eh, annetaan kumppaneille mahdollisuuksia päästä kestämään kasvuun. Tulemme keskittymään eh, myös kansalaisten odotuksiin uudessa komissiossa. Nämä arvot ovat tärkeää ottaa mukaan agendamme. Kauppapolitiikka on EUn toiminnan kaikkein dynaamisin alue. Meillä on nyt perusteellinen agenda tärkeänä aikoina monenvälisyyden kannalta. Tämän parlamentti ja erityisesti tämä valiokunta on tullut hyvin merkittäväksi toimijaksi Lissabonin sopimuksen myötä. Olen sitoutunut tekemään teidän kanssanne tiivistä yhteistyötä, jotta voimme vahvistaa kumppanuuttamme. Euroopan on oltava maailmanmestari reilun, kestävän ja sääntöihin perustuvan kaupan alalla. Teidän avullanne voimme todella saada aikaan sellaisia osoituksia, äh, tuloksia, jotka osoittavat, millainen Euroopan unioni on parhaimmillaan. Mr. Hogan. Paljon kiitoksia, herra Hogan. Nyt on ensimmäinen kysymysvastauskierros. Poliittisten ryhmien koordinaattorit aloittavat ja, ja Christoph Hansen EPPstä aloittaa. Tervetuloa meidän Inta-kuulemiseen tänne komission jäsenehdokas ja komission jäsen Phil Hogan yhtä aikaa. Tiedät, että me olemme, että EUn ja Yhdysvaltain suhde on yksi tärkeimpiä integroituneita alueita. Meidän alueemme edustaa yhtä kolmasosaa globaalista BKTstä ja Yhdysvaltojen hallinnon asenteet kuitenkin horjuttavat maailman järjest, yksipuolisilla tariffeilla ja toimilla maailman kapajärjestössä. Miten olet valmis saamaan Atlantin ylittävät suhteet taas toimivalle pohjalle ja miten te voitte ylläpitää sääntöpitoista järjestelmää, kun on presidentti Yhdysvalloissa, joka horjuttaa tätä kauppajärjestelmän sääntöpohjaisuutta. No, kun jännitteet ovat kireitä, ei pidä kuitenkaan unohtaa, mikä on iso kuvio. Meidän kaupamme Yhdysvaltojen kanssa on kolme miljardia dollaria päivässä. Ja EUn ja Yhdysvaltojen suhteet ovat laajimmat ja syvimmät taloudelliset suhteet maailmassa – meillä on pohja uudelleen, suhteiden uudelleen luomiselle. Se on Junckerin ja Trumpin tapaaminen 18. heinäkuuta. Ja sen jälkeen emme ole paljon liikehdintää nähneetkään. Komission pohjohtajaehdokas van, van der Leyenillä on selkeä tavoite ja hän pyytänyt minä omistaudun sille. Eli me jatkamme 18. 7. suhteiden ja tapaamisen pohjalle ja luomme tasapainoisesti ja molemminpuolisesti hyödyttävät suhteet Yhdysvaltojen kanssa, mutta tangoa voi tanssia vain kaksin. Olen valmis poliittisesti omistautumaan Yhdysvaltojen suhteille, parantamaan kauppasuhteita ja minua mietityttää, miksi on kestänyt heiltä niin pitkään ryhtyä tähän asiaan, mutta minä tein sen reilulla oikeudenmukaisella tavalla ja puolustan Euroopan unionin etuja. Avain on, että herkettä puolustamme niitä asioita, jotka hyödyttävät molempia osapuolia ja, ja tämä nähdälihan koskeva heinäkuun sopimus on selkeä esimerkki siitä, että Euroopan unioni on halukas ratkaisemaan ongelman, joka on ollut olemassa jonkun aikaa ja me olemme valmiita toimimaan vuoropuhelun kautta. Teknologian ja kaupan ja investointien suhde on olennainen, Ja me tarvitsemme Yhdysvallat maailmankauppajärjestöön mukaan ja omistajat monelle asioille. Meidän täytyy ymmärtää, me mona, jaamme monet huolenaiheet, joita Yhdysvalloillakin on, koskien esimerkiksi valtion ää, tukiaisia, erityisesti sitä yhdestä maasta, jonka me kaikki tiedämme. Ja tämä valtion kontrolli sitten johtaa siihen, että, että maat edustavat omia etuja erittäin kireissä markkinaoloissa, joten me halusimme yhdessä edust- edistää etujamme, mutta maailmankapajärjestön sateenvarjon alle. Se, että me ajamme yhteisiä voi, se voi johtaa moniin sopimukseen. Ja toivon, että Yhdysvallat näkee asiat samassa suunnassa. Onko jatkokysymystä? Yes, please, a follow-up question. So, uh, as we... Jatkokysymys. Tänään tai huomenna odotamme maailmankapajärjestöön päätöstä Airbus-kysymyksessä. Olemme nähneet alustavan luettelon näistä sektoreista. Että esimerkiksi viinioliivit, juusto olisivat sanktiolistoilla, eli siinä isketään maihin, jotka ovat Airbusin tavarantoimittajia. Tässä pyritään murtamaan jäsenmartioiden yhtenäisyys. Näyttäkää asian näin. Miten voimme välttää tämän ja maataloustuotteet ovat kohteena. Miten me voimme suojella maataloussektoria? Herra Hogan. I have the, the Commissioner Malmström has put forward. Komissio jäsen Malmström on tehnyt ratkaisuehdotuksen Airbus-jutulle maailmankapajärjestössä. Ja tämä johtaisi siihen, että Airbus noudattaisi sääntöjä täysin, kun tiedetään, on toinen juttu maailmankauppajärjestössä, joka vaikka Yhdysvaltoihin, ja niin sen Boeing. Ja Boeing-päätöskin on tulossa. Ei siinä ole mitään järkeä, että me, jos, kun me ehdotamme ratkaiseva ratkaisuja, niin yhdys, miksi Yhdysvallat sitten tekevät vastaiskuja, jos asiat menevät huonosti Boeingin tapauksessa Yhdysvaltojen kannalta. Olemme pyrkineet saman Yhdysvallat kuulemaan meitä, mutta emme ole emme ole hu- nähneet, että Yhdysvallat kykenisi reagoimaan, mutta ymmärrän täysin perussyrkynen ongelmat tässä tilanteessa. Mutta katsotaanpa, minkälainen päätös on ja minkälainen se vastatoimi Yhdysvaltoilta tulee tällä listalla ja sitten niitä täytyy arvioida, mutta totta kai Euroopan täytyy sitten puolustautua, kun me identifioimme seuraavassa jutussa vastatoimet. Niin, Katlin Brand, SD-ryhmä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 Take another one. Now I'm even further away, Commissioner. Nyt olen vielä kauempana teistä, arvon komission jäsen, mutta ei tämä ole mitenkään kuvaavaa. Tervetuloa komissaari ehdokkaalle. Minulla on kaksi Täsmäistä kysymystä teille. Ne liittyvät vapakauppasopimukseen. En, en, ensinnäkin kestävän kehityksen kappaleet. Olemme varmaan samaa mieltä siitä, että standardien ylläpitäminen ei tällä hetkellä toimi. Katsotaanpa vaikka Etelä-Koreaa tai Kolombiaa Viime vuonna 169 Ihmisoikeustaistelija sai surmansa näissä maissa. Kirjallisessa vastauksen sanoitte, että pitäisi käyttää kaikkia mahdollisia välineitä hyväksi, jotta voidaan pitää yllä ilmasto- ja kestävyystavoitteita. Kuinka te tekisitte tämän käytännössä, kun tarkastelen sitä, kuinka näitä lukuja tänä hetkellä pistetään täytäntöön? Elinen komissio teki suunnitelmissa 15 erityistointa. Mitkä näistä toimista teidän ne ovat sellaisia, jotka eivät ole riittävän hyviä ja niitä pitäisi vahvistaa, vai aiotteko pohtia uusia toimia näiden lukujen osalta? Toinen kysymys, joka liittyy ratifiointia, ratifiointia edeltävään asiaan. Nyt vastaus. Thank you very, thank you very much. Uh, Kiitoksia paljon, Rova van Brent. Minulle on erittäin tuttu asia, se mitä te kyselitte että monet koordinaattorit, joita olen tavannut, tämän valiokunnan koordinaattorit, ovat osoittaneet, että parempaa täytäntöönpano työtä pitäisi tehdä olemassa olevien sopimuksen osalta ja kauppapolitiikka on erittäin tehokas keino. Korjaan esimerkki ensinnäkin. Nyt ensimmäistä kertaa on käytetty hyväksi kaikkia eri riitojen ratkaisu ja muita toimia sen varmistamiseksi, että Korea kunnioittaa sitä lukua, jota se ei ole kunnioittanut aiemmin. Uskon, että tämä on loistava tilaisuus nyt hieman koetella ensimmäistä kertaa sitä, kuinka täytäntöönpano ja toteutus saadaan toteutumaan, kuinka saadaan vastapuoli tekemään, mitä se on luvannut tehdä sopimusta allekirjoittaessaan. Tälle työlle täytyy saada jatkoa. 15 kohtainen suunnitelma kestävän kappaleiden osalta on meille tämän tärkeä ensinnäkin mukana olo paremmin ja myöskin parempi yhteistyö saman tapaan kuin Euroopan yhteisön instituutioiden välillä. Se, että täytäntöönpanossa otetaan huomioon myöskin taloudellinen tuki ja mahdollisuus tehdä valituksia ja mahdollisuus myöskin toimittaa todistusaineistoa, jotta juttu saadaan kokoon kaupan välineitä ja kauppaa täytyy voida käyttää hyväksi silloin, kun pistetään, pistetään täytäntöön näitä kappaleita. Ja Korean tapaus on tästä esimerkki. Well, related to that, uh, to that... Tähän vastaukseen hieman jatkoa. Kun katsotaan, mitä Brasiliassa tapahtui kesän aikana, ja tästä jo puhuttiinkin, ja samassa yhteydessä puhuttiin Mercosur-sopimuksesta. Jotkut ihmiset sanovat, että mikäli Mercosur-sopimus olisi tänä päivänä olemassa, se suilisi Amazonia. Minä en usko, että tämä pitää paikkaansa. Uskon, että tarvitsemme tiettyjä ehtoja ennen ratifiointia. Ehtoja, joita voidaan antaa Mercosur maille merkosopimuksen yhteydessä ja vapakauppasopimuksen yhteydessä niin, että voitaisiin tiettyjä asioita edellyttää jo ennalta. Oletteko samaa mieltä? Voisi Euroopan parlamentti käyttää vipuvaikutusta hyväkseen jo käyttämällä kauppaa tavalla, jonka te mainitsitte niin esimerkiksi sen varmistamiseksi, että saadaan todellista sitoutumista vastapuolen suunnalta ja myöskin sitä sitoutumista, sitoutumista sinne. sopimukseen. Mitä mieltä olette tällaisesta ratifiointia en, en edeltävästä ehtojen asettamisesta. Ennen kuin Ponsenoro valittiin Brasilian presidentiksi, hän toimi asianmukaisesti, mutta valin jälkeen hän sitten muutti, käänsi kelkkansa. Hän päätti allekirjoittaa Pariisin sopimuksen. Pariisin sopimuksessa puhutaan 12 miljoonasta hehtaarista – vuoteen 2030 mennessä pitäisi näin paljon istuttaa metsää ja sanottiin, että metsä ei pitäisi kaataa enempää. Ja mikäli ei olisi kauppapolitiikka ja kaupan välineitä, emme pystyisi millään tavalla vaikuttamaan Mercosur-maihin mukaan luottuna Brasiliaan, jotta voisimme puuttua näihin ongelmiin. Kaikki se, mitä on nähty Amazonissa, Amazonin alueella on kammottavaa, mutta emme voi käyttää mitään keinoja hyväksi, mikäli meillä olisi kauppapoliittisia keinoja hyväksi. Lopullinen ratifiointi on se vaihe, jossa on hyvinkin paljon vaikutusvaltaa. Olen valmis tarkastelemaan sitä, mitä te äh, ajatte takan, kun puhutte ratifiointia edeltävistä ehdoista tai ennakkoratifiointia edeltävästä keskustelusta. Silloin vastapuolet tuli myöskin vaatimaan sitä, että Euroopan unioni avaa jotakin kappaleita. Ja mikä ne ilmaista, kun puhutaan kaupasta? It's Karin Karlsbro. Karin Kasbro. Kiitoksia, kiitoksia tästä eh, alustuksesta. Se, että luodaan yhdenvertaiset eh, olosuhteet kaikille yrityksille mukaan lukien kehittyneet maat, niin että voidaan kilpailla globaalissa talouksessa. Tämä pitää olla keskeinen prioriteetti. Mihin toimiin ryhdytään, jotta voidaan eh, edistää globaalia avointa, globaalia taloutta, joka edistää avoimuutta, yhdenvertaisuutta kuluttajien yksityisyyttä, joka hyödyttää sekä ihmisiä että yritysmaailmaa? sekä Euroopan sisällä että sen ulkopuolella. Kuinka varmistatte sen, että jo olemassa olevat kansainväliset tekstit koskien digitaalista kauppaa yhdessä tulevien EU-sääntöjen kanssa luovat johdonmukaisen kansainvälisen puitteiston digitaalista kauppaa varten? Ja lopuksi, milloin komissio esittelee digitaalisen kaupan strategian? Kiitoksia. Well, I agree. Olen yhtä mieltä Karlsruhe avoin, reilu kauppa, sen on perustettava säännöille. Tästä olen yrittänyt vakuuttaa myös Yhdysvallat ja on, johtajien kanssakin olemme pyrkineet keskustelemaan ja katsomaan, mihin voidaan mennä eteenpäin. Hän toivoo, että EU näyttää johtajuutta tulevaisuudessa ja me tulemme tekemään yhteistyötä ja katsomaan, kuinka voimme säilyttää avoimet, reilut, sääntöjille, peru, säännöille perustuvat kauppamahdollisuudet. Olemme usean kerran puhuneet siitä, kuinka voimme samanaikaisesti itseämme puolustaa kaupan toimin onko tämä sitten näiden uusi, ulkomaisten investointien screenausmenettely tai tämä julkisten hankintojen mekanismi, josta nyt keskustellaan. Toivon, että neuvosto eli kahtaa myönteiseen suuntaan lähitulevaisuudessa tämän välineen osalta Peter Altmaierin Saksasta hiljattain tapasin ja Saksan kanta on hieman pehmenemässä käsittääkseni, mutta saa nähdä kuinka pitkälle päästään, mutta kyllä tämä on tärkeä väline sitten ulkomaiset tukiaiset markkinoillamme on on merkittävää ja, ja tulen Vestagereja pyytämään kehittelemään sellaista välinettä, jolla voidaan, voidaan puuttua tilanteeseen digitaalisella markkinoilla, erityisesti omilla markkinoilla, katsoa katso sitä, kuinka muun muassa Kiinan valtion tukemat yritykset toimivat. Olemme oikein yri, ylpeitä siitä, että olemme avoin markkinoille perustuva sisämarkkina-alue, mutta jotkut hyödyntävät sitten ja, ja hyödyntävät tukiaisillaan tätä tilannetta. Meidän on eh, tietenkin puolustauduttava ajoissa noin 140 suojatoimia toimia aktiivisena ja melkein sata niistä koskee yhtä maata. Me tarvitsemme näitä välineitä ja niillä on, meidän on pystyttävä myös täytäntöön panemaan, niin mikäli meillä on täytäntöpanokapasiteettia, kapasiteettia, niin sitten ei tuloksiakaan saavuteta. EUn viennin valvontajärjestelmän avulla voidaan varmistaa, että arkaluontoiset tuotteet eivät, että, ne, että niitä ei käytetä väärin. Thank you for the answer. Kiitoksia vastauksesta, erityisesti mitä tulee tähän näihin digitaalisiin kysymyksiin. Olemme nähneet, että kuinka äh, ristiriidat ovat suuria, että saadaan kunnon keskustelua tästä ja muista asioista, jotka voivat olla ristiriitaisia. Haluaisin kysyä, kuinka pyritte ottamaan huomioon kansalaisyhteiskunnan ja sidosryhmäiden koko neuvottelujen aikana neuvottelujen edetessä ja täytäntöpanosvaiheessa ja kuinka viestintää parannetaan koskien nykyisiä tulevia sopimuksia niin, että kaupasta saatut hyödyt tulevat kaikkien tietoisuuteen. Please. Well, I, I'm, I'm very happy to... Erittäin mielelläni olen yhteyksissä kaikkiin kansalaisyhteiskunnan sidosryhmiin, parlamentin jäseniin, kansalaisten parlamenttien jäseniin. Tämä on erittäin tärkeä prioriteetti, jotta saadaan digitaaliset sitsemarkkinat luotua. Olemme pyrkineet tätä asiaa työstämään jo vuosia, mutta nyt askeleita on pidennettävä. Olemme kyllä tietoisia siitä, että tarvitsemme yhdenvertaiset kilpailuolosuhteet jos meillä on tällainen tilanne ja Kiina ja VTO äh, saadaan tässä mukaan, niin toivon, että sähkökauppan neuvotteluiden loppuun saattamisen myötä VTOssa voimme päästä eteenpäin ja saamme digitaalisen agendan ja digitaalisen kauppastrategian, joka ei toimi ainoastaan Euroopassa, vaan maailmanlaajuisesti ja, ja siihen sisältyy sitten omat sääntönsä. Olemme avoimia kaikkien neuvottelujen varten niin, että voidaan viestiä paremmin kaupan edusta. Joskus tämä on vaikea tehtävä. Joten meidän on kyllä oltava paljon yhteyksissä niin, että, että tiedot ovat oikeita koskien kauppasopimuksia ja meidän on autettava tässä tehtävässä. Thanks a lot. And now from the Greens it's Heidi Hautala. Seuraavana Heidi Hautala Vihreät. Thank you very much. Um, Paljon kiitoksia. Hyvä komission jäsenehdokas, hyvää iltaa. Huomasin teidän vastauksistanne, että mä olin pienoinen löytö, että haluatte nollatoleranssia lapsityön suhtaan ja, ja kehotan teitä lukemaan useampia tämän valiokunnan päätöslausemia, jossa vaadimme pakollista due diligence-menettelyitä, kun EU-yritykset rikkovat ihmisoikeuksia tai tässä aiheena on metsäkatoja. Ilolla kerron teille, että heinäkuussa äh, komissio halusi sekä lainsäädännöllisiin tai ei-lainsäädännöllisiin toimiin, joilla pyritään äh, poistamaan metsäkato, metsien tuhoutuminen arvoketjuissa. Ja mikä teidän lähestymistapanne olisi, jos teidät pyrittäisiin osallistumaan harjoitukseen? Ja tällainen harjoitus on tulossa nähdäkseni, jossa luotaisiin pakolleen due diligence-tarkastelu toimitusketjussa. Rouva Haatala, ymmärrän, että valiokunnallanne on aloiteoikeus ja teillä on mahdollisuus tehdä jotakin ehdotuksia tähän suuntaan. Tämä on sellainen ehdotus, että komission jäsenerikos Van der Leyen on puhunut poliittisessa suuntaviivassa. Odotan nyt työtä valiokunnan kanssa, jos tästä tulee valiokunnan prioriteetti. Olen valmis keskustelemaan kanssa teknistä tuesta kuulemisesta, jolla pyritään luomaan ehdotus due sen suhteen. Minun palveluni tulevat aut- äh, toivokseni auttamaan teitä tässä. Mutta meillä on myös hyviä saavutuksia ihmisoikeuksien suhteen. Jos ajatellaan konfliktimineraaliasetusta, joka astui voimaan 2021, joka voidaan uudelleen arvioida kahden vuoden jälkeen, niin meillä on myöskin puutavara-asetus, ja EU-markkinoille ei saa enää tuoda laittomasti kaadettua puuta tai puujalosteita. Meillä on myös uhrien oikeusdirektiivi, joka koskee uhrien oikeuksia. Meillä on tämä ei-rahoitus raportointidirektiivi. 6000 suurinta EU-yritystä, näitä täytyy raportoida niiden due diligence-toimista. Mutta totta kai me voimme tehdä enemmänkin. Mutta mennäänkö on tämä hyvä lähtökohta? Me olemme edenneet reppaasti. Ja kauppapolitiikkaa voi myöskin tehdä ihmisoikeuksien suhteen tai kirjoituksen sukupuolten tasa-arvon suhteen. Nämä on tärkeitä asioita, jossa kaupallinen on osuutensa, josta päätätte osana tätä valiokuntaa haluta käyttää hallinto-oikeutta, niin mielellämme tuemme sitä. Onko jatkokysymystä, Heidi? Öö, komissaari, huomasin kirjoitussa vastauksen öö, paljon viittaa vastauksia kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon, niin haluaisin kysyä teiltä, miten te ajattelette, että komission pitäisi organisoida työssä tämän kysymyksen parissa, koska tämä on nyt osa jokaisen komission jäsenehdokkaan missio kirjelmä. Miten tämä pitäisi komission sisällä organisoida ja mikä teidän panoksenne tälle olisi? Nyt meillä on mahdollisuus puhua tästä kaupan täytäntöönpano viranomaisesta, johtavasta viranomaisesta tämä mietintö. Ja komission jäsen puheenjohtaja Van der mainitsi, että tämä on erittäin tärkeä tehtävä. Ja oma vastauksenikin viittasi siihen. Halusin luoda tämän täytäntöönpanoviranomaisen johtajan tehtävään mahdollisimman pian. Me ja kaikki sosiaaliryhmät voisimme miettiä, minkälaisia, minkälainen työkuvaus tälle uudelle tehtävälle pitäisi antaa. Sen pitäisi olla poliittisesti vastuullinen tehtävä, jossa vastuuvelvollisuus, mutta sen täytyy olla myös korkeatason tehtävä. Meillä täytyy olla hyvä viestintää, mutta myöskin hyvä täytäntöönpanoa olemassa olevassa lainsäädännössä. Ja kuten Rova Brentille aikaisemmin mainitsi, kaupapolitiikka ja kestävän kehityksen kappaleiden lukujen täytyy kulkea käsi kädessä. Meillä täytyy olla joku, joka vastustaa sitä täytäntöönpanosta. Tämä on hyvä kysymys. Mielelläni jatkan keskustelua. Markus Pohjats, ID. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Komission sen ehdokas. Olemme varmaan samaa mieltä siitä, että emme voi antaa vapaakaupan rehottaa miten tahansa euron, Euroopan ja Kanadan välinen ceta sopimus toi valtavasti ihmisiä kadulle vastustamaan sitä TTIP-sopimuksen yhteydessä, jota oltiin Suomessa Yhdysvaltain kanssa oli sama juttu. Viljelijämme ovat edelleenkin suurten vihintapaineiden alla ja se myöskin varovaisuusperiaate on uhattuna elintarvikkeiden turvallisuus. Tällä hetkellä julkisesti keskustellaan, julkisessa keskustellaan merkosopimuksesta säännöstä on tietoa, ei niinkään seuraamuksista. Mitä vaikutusarvion tulee? Milloin komissio oikeastaan aikoo julkaista vaikutusarvion? Eikö sopimusneuvotteluiden loppuessa kesäkuussa olisi pitänyt saada vihdoinkin selkeyttä, varsinkin maatalous politiikan tai maataloustuotteiden osalta seuraamuksista. Miten suhtautua merkosopimukseen, mikäli uusi vaikutusarvio tuo mukanaan niitä vaikutuksia, joita pelätään esimerkiksi markkinavääristymien ja hintapaineiden osalta. Ymmärrän hyvin huolen, joka jotka liittyvät maatalouteen ja EU-merkosuussopimukseen. Mikäli täytyy tiettyjä määriä tuotteita hyväksyä, millä markkinoilla kukaan maatalousyhteisö siirtää tästä tyytyväinen, mikä tarkastaa kuitenkin inhimillistä vaikutusta, jota on saatu aikaan kauppasopimuksilla ja kauppapolitiikalla maailmassa. Niin voitte nähdä tulokset erittäin myönteisiä maatalouspolitiikan osalta. Olipa sitten kyse taas tai Japanin sopimuksesta tai Meksikon sopimuksesta. No, tulokset ovat erittäin myönteisiä. Mercosur-sopimus on yksi sopimus, jonka kohdalla tehdään kestävyyttä koskeva arvio ja myöskin talouden analyysi. Nämä kaikki ovat saatavilla. Ja meillä 2020 aikaan tehdään myöskin vaikutusarvioita sen osalta, mitä Merkosurin muussopimukset tarkoittaa maanviljelijöiden ja yritysten ja niiden tilanteen kannalta, kun on kyse tavaramarkkinoista. Pyrimme pitämään kiintiöt mahdollisimman pieninä, olipa sitten kyse naudelijasta, sokerista, etanolista, siipikarjanlihasta ja muista. Uskon, että tulos on tasapainoinen. Tietystikin Täytyy katsoa vielä kaikkia muitakin sektoreita sen osalta, mitä on saatu aikaan Merkosurin kohdalla. Analyysi, jota te peräänkuulutatte, jonka voimme, jonka voimme teille toimittaa 2021 vuosina ennen kuin ryhdytään sopimuksen ratifiointiin, tulee osoittamaan teille, että olemme saaneet kohtuullisen hyvän tuloksen aikaan. Monilla maatalouden sektoreilla tulokset ovat myönteisiä, olipa sitten kyse viinistä, oliiveista, maitojauheista, muista maitotuotteista. Mutta kun on kyse jostakin herkistä alueista, meidän täytyy pitää kiinni tariffikiintiöistä. Meillä on myöskin suojamekanismi nyt ensimmäistä kertaa tariffikiintiöiden osalta, kun on kyse tuonnista Euroopan markkinoille. Pystymme näytön perusteella TRQ peruttaa tietyksi ajaksi tariffikiintiön tietyksi ajaksi, mikäli vääristymiä syntyy. Jatkokysymys, olkaa hyvä. Kiitos. Jatko ensimmäisen kysymyksen. Yhdessä tehtävässänne kesäkuussa lupasitte miljardin tukea viljelijöille. Mistä tämä miljardi tuli? Kuka tämän luvun keksi? Oliko, oliko teidän toiveenne, että se nyt jäisi sikseen vaiko mistä se summa tipahti? Yllätys, yllätys. Te nyt puhutte viljelijöitä annettavasta rahasta. No, viljelijät ovat aina innostuneita rahasta. Tämä on hyvin varovainen summa, joka on pistetty sivuun sen varalta, että markkinavääristymiä tai markkinahäiritä syntyy. Komission puheenjohtajan tuella, toisen puheenjohtajan tuella tämä päätös tehtiin. Tarkoituksena on taata tietyt sektorit ja jotkut herkät tuotteet maatalousalalla, alat, joilla ollaan defensiivisellä kannalla, ei niinkään offensiivisella kannalla, ja niitä turvatoimista toimiin tulee elintarvikkeen turvallisuuteen, rahoitustukeen, mikäli markkinan vääristymiä syntyy. Nämä ota, rahat ovat yhteisen maatalouspolitiikan budjetin ulkopuolelta tulevaa rahaa. E Nyt ESR ja GATT bourgeois puhun äidinkieltäni. Eh, Olen On kyse oikeudenmukaisesta kaupasta, ja joka perustuu vuoropuheluun ja pyrkii saman aikaan vakautta ja kestävää kehitystä. Niin ovatko nykyiset kauppasopimukset ja VT, ja puhutte myöskin monenvälisestä järjestelmästä ja VTOn perustamisesta, kuitenkin EU pyrkii soittamaan polkumyynniltä ja epärillä tavalla on syytetty ulkomailta käsin EUta polkumyynnistä. Ensinnäkin on sanottu, että maataloustuotteita on dumpattu Afrikkaan ja muuallekin, esimerkiksi perunanta, eli erittäin nopeasti on reagoitu tällaisiin syytöksiin. Aitako ryhtyä toimiin suojataksenne työpaikkojamme ja tuotantoamme? I agree with the, with the general sentiment. Olen yhtä mieltä tästä. Meidän on toimittava nopeammin, vastattava nopeammin ja meidän on yritettävä auttaa myös pk-yrityksiä niin, että saamme riittävästi näyttöpohjaisia todisteita niin, että voimme toteuttaa nämä suojatoimet ja auttaa näitä yrityksiä, mikäli mikäli eh, niihin kohdistetaan näitä syytteitä. Niin kuin tiedätte, Landerissa usein Nämä pienet yritykset eivät pysty lähtemään mihinkään kalliisiin menettelyihin perustellakseen ja oikeuttaakseen toimintansa ja puolustautuakseen. Olemme nyt hyvin intensiivisesti kauppapääosastolla katsoneet, kuinka voisimme varhaisessa vaiheessa ratkaista näitä asioita, niin että voisimme toimia paremmin pk puolesta ja auttaa ja tukea niitä. Ja, ja myös jäsenvaltioita ja alueita auttamaan niin, että voisimme todella välttää päällekkäisyyksiä, erityisesti pk-yritysten auttamisessa. Meillä on kyllä tunno, tunnistaneet tällaisia toimia. Olette varmaan tietoisia Kolumbian tilanteesta. Sehän asetti tällaisia polkumyynnin vastaisia Äh, tulleja, belgialaisia, ranskalaisia, pakastettuja ja ranskalaisia perutuneita vastaan. Varmaankin tästä tiedätte. Tapasin viime vuonna Kolumbian puolen ja ilmaisen huolenaiheemme, mutta emme oikeastaan mitään tyydyttävää vastausta saaneet poliittiselta puolelta, joten piti katsoa muita vaihtoehtoja. Kiitos. Nyt pitäisi toki ryhtyä nopeasti toimiin. Ensin vietiin Afrikkaan ja nyt myöskin Etelä-Amerikan maihin on dumpattu tuotteita. Oletteko te pitäneet kiinni roolistanne? Aitoko pitää kiinni tästä roolista, joka virasta, joka aiotaan, olla perust, jota aiotaan perustaa tämä korkea-arvoinen kaupan täytäntöönpanosta vastaava toimihenkilö? Uskon, että tämä uusi viranhaltija tulee olemaan kovin kiireinen. Se on hyvä asia. Muussa tapauksessa on päälle kaatuisi kaikki asiat, mutta tulemme tekemään yhteistyötä teidänkin kanssa niin, että voimme varmistaa, että meillä on yhteinen näkemys ja saamme hyviä tuloksia. Mutta voimme var- var- vakuuttaa teille, herra Bourgeois, että tämä asia, johon viittaatte, joka koskee näitä perunoita ja belgialaisia ranskan perunoita, jotka on tällä, tässä maassa niin tärkeä asia, niin se on kyllä asia, johon olemme suhtautuneet hyvin vakavasti komissiossa – Ehm, Rova Van Brenttiä tämä varmasti myös kiinnosta. Olemme kyllä pyytäneet Kolumbian viranomaisia tarkastelemaan tätä asiaa uudelleen. Toistaiseksi emme ole päässeet vielä mihinkään, mutta komissio ei ole vielä luovuttanut eikä pyörittele peukaloita, vaan olemme nyt ehm, harkitsemassa VTO-riitojen ratkaisua Kolumbia vastaan. a lot. And of course German fries are also concerned. Se Saksakin on tässä kiinnostunut. Ja viimeinen koordinaattori on Helmut Scholz-Gue. Thank you. Kiitos, hyvää iltaa. Herra Hogan, komission ja hän ehdokas. Varmasti me koko ajan puhumme säännöistä, reilusta ja eettisestä kaupasta, periaatteista, täytäntöönpanosta, reilun kaupan täytäntöönpanosta. Ja kirjallisissa vastauksissa viittasitte kysymykseen – joka koski sitä, miten maailman kauppajärjestölle löydettäisiin uusi tasapaino luomalla uusia sääntöjä siellä, missä niitä tarvitaan pelikentän tasoittamiseksi, esimerkiksi riidan ratkaisujärjestö ja niin poispäin. Geneven UNCTAN periaatteessa koskevat uutta vihreätä diili ja sieltä todetaan, että globaalit säännöt pitäisi kalibroida sosiaalisen ja taloudellisen vakauden luomiseksi, vaurauden jakamiseksi, ympäristöön, kestävyyden takamiseksi. Oletko sitä mieltä, että nämä due diligence-vaatimukset äh, äh, tekstiiliä, toimitusketjussa, jota parlamentti Heille olisiko sitten tällainen työkalu? Selkeä kysymys, herra Haugen. Kuten jo aikaisemmin sanoin, jos valiokuntana niin päättää, eli priorisoitte due diligencea osana tulevaa työtä, jos otatte aloitteen, niin komission puheenjohtajakaan että menee tähän suuntaan ja mielelläni tartun ehdotukseen ottaen huomioon myös kokemuksen aloilla, kuten tekstiilit, se meillä oli Yhdysvaltoja ja Guatemalaa koskeva juttu, jossa keski seitsemän vuotta meidän juttu loppuun, eikä se nyt mennyt ihan niin kuin halusimme. Olen avoin ehdokkaille, ehdotuksille, mielipiteille ja pyrimme parhaaseen ratkaisuun ja otamme huomioon kokemukset ja tilanteet, joissa asiat eivät menneet ihan suunnitelmien mukaan. Onko tässä jatkokysymys, herra Schultz? No kysymys on sitten sitä, mitä tehdään tästä sitava ja täytäntöön pantava. Ja me tarvitsemme tukea sidosryhmiltä ja kuluttajilta, koska kauppa koskee sekä tuotantoa, kulutusta ja elämäntapaa miten te haluatte edistää reilua ja eettistä kauppaa kansalaisille. Jatkatte esimerkiksi reilukaupan palkinnon parissa. Jatkatko tuon palkinnon jakamista? Reilun eettisen kauppaan aloitetta ja palkintoja minä mielelläni jatkan. Ja tiedän, että Gent on saanut tuon palkinnon 2019. Ja 2020 ja sen jälkeen tuomme palkintoa. Tämä on hyvä tapa osoittaa, hyvä, minkälaista hyvää viestintää meillä on ja miten voimme yhdessä hyödyntää tietoamme käytännön tavalla näillä, näissä julkisissa tapahtumissa. Ja toivottavasti luomme yksilöiden tietoisuutta hankintapäätöksissään ja ne he tietävät, minkälaisia tuotteita he hankkivat maailman eri kolkilta. Kiitoksia. Tässä oli poliittisten ryhmien kierros ja heidän kiireisimmät kysymyksensä komission jäsenehdokas Phil Hoganille. Ja sitten on 18 puhujaa vielä kuuluisessa Dontin jär, luomassa järjestyksessä ja ensimmäisenä Jaga Warborn. Um, Kiitos puheenjohtaja. Minun kysymykseni liittyy PK-yrityksiin Nehän ovat EUn talouden selkäranka. Euroopan uudeni on ryhtynyt neuvottelemaan uudesta vapaakauppasopimuksesta, jossa on mukana enemmän kumppaneita kuin missään muussa kauppablogissa tuojat ja viejät, erityisestikin pk-yritykset, eivät käytä tilaisuutta hyväkseen, joka avautuu näiden kauppasopimusten myötä. Vain kaksi kolmas osaa viejistä käyttää hyväkseen vapakauppasopimuksia. Minun on kahtalainen kysymys. Mihin konkreettisiin toiminnan aiotte ryhtyä lisätäksenne pk-yritysten tapaa hyödyntää vapakauppasopimuksia? Aiotteko luoda joustavampia ja helpompia alkuperäsäännöksiä, jotta tuoja ja vie yrityksen voivat käyttää hyväksi näitä sopimuksia. Well, as, as you've said, we have... Kuten te sanoitte, meillä on valtava määrä PK-yrityksiä, jotka luovat 80 prosenttia EUn kaupasta. 700 000 PK-yritystä vie tavaraa EUn ulkopuolelle. Tämä on luku, joka minulla on tiedossani. He edustavat yhtä kolmasosaa EUn viennistä ja kuutta miljoonaa työpaikkaa. Joten mitä te kysytte, on erittäin tärkeää unionin talouden kannalta. Meillä on erilaisia lukuja vapaakauppasopimuksissa, jotka liittyvät pk-yritysten rooliin ja siihen, mitä voimme auttaa pk-yrityksiä. Tulemme aina varmistamaan jokaisen vapaakauppasopimuksen yhteydessä, että mukana on luku, joka vastaa nimenomaan pk-yritysten tarpeisiin. Pyrimme lisäämään tietoisuutta myöskin pk-sektorilla näistä sopimuksista, mutta tästäkin kampurista, kuten te totesitte, niin parlamentti itse ja jäsenvaltiot ja kaikki muutkin ovat oman roolinsa. Kaikkien osapuolten täytyy lisätä tietoisuutta ja luoda uusia alustoja, joiden kautta voidaan eristää toimenpiteitä PK-yritysten hyväksi. Minä olen valmis kuuntelemaan parhaita käytänteitä, koska komissio ei voi yksin tehdä kaikkea, eikä kauppapolitiikalla olla kaikkea ratkaista, mutta kun saadaan hyvä sopimus aikaan, niin, ja jos on hyvä kappale pk varten, niin on suuri sääli, mikäli pk eivät sitten hyödynnä sopimusta. Alkuperäsäännöt on mukana keskustelussa kumppaneiden kanssa. Eri osapuolilla saattaa olla erilaisia intressejä. Jotkut alkuperäsäännöt ovat kertakaikkiaan asia, josta ei pääse yli eikä ympäri. Tietenkin voidaan puhua alkuperäsääntöjen johdonmukaisuudesta eri vapakauppasopimuksissa, mutta niitä on kuitenkin aina mukana. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Lisäkysymys. Eräs seikka, joka on tärkeä kaikkien yritysten kannalta, mutta erityisestikin pk-yritysten kannalta, on tietystikin byrokratia. Minä tiedän, että tehtävänantokirjassa niitä sanoittiin, että teidän pitäisi käyttää periaatetta yksi sisään, yksi ulos. Haluaisin kysyä teiltä, miten te aiotte soveltaa tätä periaatetta kaupan alalla? von der Leyen, Puheenjohtaja von der Leyen antoi merkittävän lausuman poliittisia suuntaviivoja kartoittaessaan, niin olen itsekin pohtinut, kuinka voidaan kaupan alla tätä soveltaa, koska ei meillä niin paljon ole lainsäädäntöä, mutta siitä huolimatta olen varma, että teemme kyllä yhteistyötä ja keksimme jotakin tässä suhteessa, jotta saadaan aikaan parempaa lainsäädäntöä, niin kuin poliittisissa suuntaviivoissa peräänkuulutetaan. Olen va- varma siitä, että saamme jotakin lainsäädäntöä poistettua päällekkäistä lainsäädäntöä. Täten voidaan pienentää myöskin PK-yritysten kontolla olevaa byrokratian taakkaa. Okay. The next is Nicola Danti. Nicola Danti. Danti. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Haluaisin palata tähän VTO-kysymykseen, josta jotkut kollegat jo puhuivatkin, on selvää, että se on poliittisessa vahvassa kriisissä. Monenvälisyys on, on ollut jumissa jo vuosia. Te kirjallisissa vastauksissa kuvailitte tätä tilannetta pitkällisesti. Ja se on myös merkittävä tavoite teidän niin että saataisiin todella 2020 aloittaa toiminta niin, että vuoden 2022 saataisiin vastauksia uudistusten osalta. Te alustuksessa näitä he viittasitte, mutta haluaisin vielä lisää yksityiskohtia kaksi prioriteettia komissiolla koskevat sosiaalista agendaa ja ilmastoasioita. Millaisia vastauksia aiotte te antaa VTOn osalta näissä asioissa? Well, as I said earlier... No kuten sanoin aikaisemmin, pyrin todella pääsemään vuorovaikutukseen samanmielisten kumppanien kanssa, niin ettei vetomusvaliokunta tai tuo valitustuomioistuin jo joulukuussa. Kaiken kaikkiaan Eurooppa pyrkii saamaan uusia sääntöjä niin, että voidaan palauttaa yhdenvertaiset kilpailuolosuhteet, erityisesti teknisten tuotteiden puolella on vahvistettava sääntöjä avoimuudessa ja tukiaisissa ja teknologiasiirroissa erityksissä. Tähän joudumme käyttämään jonkin verran aikaa VTOssa, kun olemme tekemisissä Kiinan kanssa. VTOn katon alla. Toiseksi on selvää, että VTO nykyisellään ei toimi tehokkaasti. Puhuin pääsihteerin kanssa ja meidän on tehtävä yhteistyötä, nopeutettava päätösprosessia ja katsottava monen joskus mon, usean välistä ja sen sijaan kuin monen välistä lähestymistapaa, koska välillä on aivan jumissa päätöksenteossa. Ja sitten tämä maiden kehittyys status asema on myös keskustelun alla. Kuinka ymmärretään se, että jotkut maat, joita on pidetty kehitysmaina, ovatkin nyt maailman voimakeskuksiin ja kuitenkin niillä on tällainen kehitysmaastatus. Jotkut maat hakevat tällaista erityiskohtelua. Sen pitäisi perustua todella tarpeisiin, eikä niin, että kyseessä olisivat kaikkien vahvimmat maat. Tämä on agendalla lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä EU-tasolla. Kiitos, onko jatkokysymystä? Eikö. Eh, niin haluaisin vielä käsitellä toista asiaa. Se koskee digitaalista kauppaa ja sähkökaup- sähköistä kauppaa. Minusta tämä on erityisen tärkeä ala kansallisessa Euroopassa ajatellen tuotteita, jotka saapuvat tänne digitaalisen markkinan kautta ja myös koskien eurooppalainen kansalaisten eh, henkilötietoja – VTOssa ehkä tämäkin on asia, johon tarvittaisiin selkeitä, vahvoja kantoja. Haluaisin tietää, mihin toimia, näitä ryhtyä eurooppalaisten kansalaisten suojelemiseksi sähköisen kaupan alalla. Meillä on kaksi tavoitetta. Tietenkin henkilötiedot on suojattava, mutta meidän on myös avattava digitaalinen kauppa kaikille. Nämä ovat meidän tavoitteemme, johon pyrimme saa pääsemään VTOn sähköisen kaupan neuvotteluissa. Olen nyt tutustumassa tähän asian paremmin, kun meillä on ollut hiljattain uudistettua e- ehdotuksia. Pyrimme todella saamaan potentiaalin käyttöön tällä alalla ja odotamme, että pääsemme eteenpäin tämän vuoden aikana, mutta toivoisin, että ensi vuoden kesäkuuhun mennessä saavuttaisimme sopimuksen hieman liikevoimaa on jo saatu Kiinan ja Yhdysvaltojen ja Japanin kanssa tässä tärkeässä asiassa. Euroopan unionin lisäksi nämähän ovat ne muut tärkeät pelaajat. Näemme tämän merkityksellinen asiana nämä teollisuustuotteiden tukiaiset, IP-varkaudet ja muut. Nämä ovat tärkeitä yrityksille, jos haluamme mennä eteenpäin ja avata – digitaalisia sisämarkkinoita ja tarjotaan avautumia yrityksille. Me tarvitsemme jossain määrin yhdenvertaista kilpailuolosuhteet ja sääntöjen noudattamista globaalisti. Next speaker is Jordi. Jordi Cañas. Gracias, presidente. Señor Ho- Kiitoksia puheenjohtaja. hyvä herra Hogan. Kirjallisten vastausten perusteella Oletamme, että tuet Mercosur-sopimuksen. Haluaisin selkeämmän sitoumuksen vielä tähän. Kyseessä on sopimus, jos se ratifioidaan, se tarjoaa hienoja mahdollisuuksia teollisuudellemme ja tuottajillemme. Ja se vahvistaisi myös Euroopan unionin läsnäolon alueella, jolla kilpailijamme ovat juur, no, juurruttamassa tilannettaan suorien investointien kautta. Tietenkin tämä asia tar- merkitsee myös tiettyjä epäilyjä ja muun muassa koskien karjan kasvattajia ja maanviljelijöitä ja tietenkin on myös oikeutettuja huolia ympäristöalalla, kun ajatellaan millä tavalla Amazonin paloja on hoidettu ja, ja kuinka on käynyt ilmi, että ympäristölukuja ei noudateta Millaista strategiaa aiotte käyttää, että taattaisiin, että saamme tasapainoisen, oikeudenmukaisen, kestävän sopimuksen Mercosurin kanssa, jossa on sellaiset mekanismit, jonka kautta ympäristösitoumuksista tullaan pitämään kiinni, mukaan lukien Pariisin sopimus sekä ihmisoikeuksia ja työoikeutta koskevat säännöt myös? Kuten aikaisemminkin ehdotin, meillä olisi aika heppaiset argumentit Euroopan puolesta, jos meillä ei olisi sopimusta Merkosurin kanssa. Ymmärrän, että maataloussektorilla on herkkiä kysymyksiä ja teidän maanne tapauksessa te kannatatte Mercosurin sopimusta EUn kanssa, koska hyödyt teollisuudessa, julkisessa hankinnassa ja monilla maatalouden alueilla, jotka vaikuttavat maahanne, merkittävästi. Ne ovat niin myönteisiä. Kaupan vapauttaminen auttaa teitä. Ja samaan aikaan me saavutamme merkittävän voiton allu, alkuperämerkintöjen ja soilan suhteen. Ja tämä on malli maaseutuun liittyvän hen, tekijänoikeus- ja teollisuusoikeuksien suhteen. Ja tämä me nyt levittää. Meillä on toimijoita, jotka eivät kannata meidän alkuperämerkintöjä, maaseudun teollisuus- ja tekijänoikeuksia, mutta ovat merkintöjä, jotka kertovat korkeasta laadusta. Ja meillä on siis paljon myönteisiä asioita sopimuksessa. Ja meidän täytyy ajatella maatalouden heikkouksia ja hallita nämä ohjelmat, ongelmat. Kysymys ei ole ainoastaan maaseudusta, vaan mitä kerrannaisvaikutuksia sopimuksesta on kestävän kehityksen kannalta, jos voimme sa- saada Brasilian ja Kiinan allekirjoittamaan Pariisin sopimukseen. Se on ollut merkittävää. Se, sen sijaan, että meillä olisi vaikea tilanne, jossa Etelä-Amerikka ja Yhdysvallat yhdessä jättivät Pariisin sopimukset. No, jos ajatellaan, että Eurooppa olisi johdossa ja muut isot toimijat olisivat ulkopuolella, niin sen näkökulmasta meillä on nyt erittäin myönteinen tilanne, koska kun neljä suurta Etelän maata, Etelä-Amerikan maata, olivat EUn linjoilla kestävän kehityksen tavoitteiden suhteen. Totta kai kysymys on aina tasapainosta, mutta markkinoille pääsy tarjoaa kerrannaisvaikutuksia. Ja minun mielestäni siinä suhteessa meillä on hyvä tulos. Jatkokysymys. Nuestra obligación no es convencer a los convencidos, yo soy... Meidän tarvitsee vakuuttaa niitä, jotka ovat jo vakuuttuneita. Minä olen aivan vakuuttunut tästä sopimuksesta. Meidän on vakuutettava nyt ne, jotka vielä epäilevät ja on antava argumentteja niin, että voidaan nämä epäilyksen aiheet hälventää olemme saaneet selkeitä merkkejä siitä, että joihinkin sitoumuksiin ei päästä, koska ei ole riittäviä valvontamekanismeja, niin että voitaisiin todella tehokkaasti valvoa toteutumista. Tämähän on asia, joka on pöydällä, joka aiheuttaa huolta. Tärkeissä luvuissa osa yleisestä mielipiteestä vaatii, että ympäristösitoumuksista pidetään kiinni, erityisesti Pariisin sopimuksesta. Tiedämme jo, että olisi pahempi, jos ei sopimusta ole, mutta meidän, mitä, mitä tulemme tekemään niin, että voisimme vielä parantaa näitä näitä lausekkeita, joiden kautta voidaan varmistaa sopimuksen täytäntöpano, niin, että voimme vakuuttaa ne, jotka vielä epäilevät. Well, for example, if, uh... No, esimerkiksi, jos joku Merkosormaa päättäisi, että ne eivät halua eu kumppaneiksi parissa tapauksen täytäntöpanossa, niin meillä on turvalauseke tässä kestävyyslausekkeessa. Tämä ei ole ideaalinen tilanne, mutta tämä on vaihtoehto, jos me näemme edistöistä. Vuoropuhelus, joka meillä on ratifioinnin suhteen ja niin on erimielisyyksiä, silloin Euroopan parlamentin jäsenillä ja muilla on vaihtoehto. Me tulemme kertomaan kumppaneille Merkosorissa, että näin parisi toimii. Joten on valtavia paineita Merkosorin puolelta myös taata – että lopputulos ratifiointiprosessissa on myönteinen. Ja meillä on vääntöä ja me voimme käyttää tätä vääntöä. Mutta tämä turvalausekemekanismi esimerkiksi maataloudessa, jos ajatellaan meidän herkeä aiheita, meillä on vihdoinkin turvalauseke. Meillä on ennakkotapaus ja osaamme käyttää sitä Islannin riisin suhteen Kapotsean ja Memarin suuntaan. Me olemme käyttäneet turvalauseketta ja meillä on ollut näyttöä. Meidän ei tarvitse luoda ennakkotapausta. Me tiedämme, miten järjestelmä tulee toimimaan. Me tiedämme, mitä äh, näyttöä kerätä. Me, me vielä hallinnoimme niitä lisenssejä, esimerkiksi niitä laitoksia, jotka saavat luvan tuoda naudanlihaa. Me tiedämme, että mitään tuot, naudanlihaa ei tuoda EU-hun, jos ne eivät täytä EU vaatimuksia. Jäsenmaissa tulee olemaan sataprosenttiset tarkistukset. Meidän täytyy viestiä asioita paremmin, mutta me pyrimme siihen, että meillä on riittävää informaatiota ja hyvää informaatiota. Paljon kiitoksia. Anna Michel Asimakopoulou. Chair. Commissioner, your, your mission... Puheenjohtaja, komission jäsenehdokas, tehtävänantokirjeessänne todetaan, että te olisitte keskiössä monenvälisessä kauppajärjestelmässä ja yksi prioriteeteistanne on johtaa VTOn uudistamista, erityisesti kun on kyse pakotetusta teknologian siirrosta ja sähköisestä kaupasta. Samaan aikaan tätä pyritään vahvistamaan Euroopan johtajuutta sekä Yhdysvaltain että Kiinan suuntaan. Kysymykseni on nyt kahtalainen. Ensinnäkin, kuinka taitte suunnitella saavanne aikaan tasapainon monenvälisyyden ja vapakaupan yhtäältä ja toisaalta suojatoimien välillä ja muiden instrumenttien välillä, kun on kyse VTOn uudistuksesta siitä toimitaan VTOn piirissä. Ja toiseksi, miten te aiotte ottaa parlamentin ja meidän valikuntamme mukaan pyrkimyksiinne VTOn uudistamiseksi. Mainitsitte tämän kirjallisessa kysymyksessä ja toteatte, että tämä on yksi prioriteettinne. Kiitos. Kuten aiemmin sanoin, VTOlla on edessään kaikkein syvin kriisi koskaan. Te tiedätte hyvin ne ongelmat, jotka siihen liittyvät. Riitojenratkaisumenetelmä on romahtamassa. Sääntöjen laatiminen on Vilti loppunut, avoimuus on kadonnut. EU tekee kaikkensa VTOn piirissä saattaakseen VTOn maailmanlaajuisen kaupan keskiön. Meidän täytyy suojella monenvälisyyttä, monenvälistä kauppajärjestelmää, koska muuten valitsee viidakon lait. Olemme nähneet, että monista asioista me samaa mieltä Yhdysvaltain kanssa. Mikäli Yhdysvallat haluat olla mukaan, niin on saanut asiasta, mutta Yhdysvaltain suuntaan ei näkynyt minkäänlaista vihreää valoa sen suhteen, että haluaisi tehdä yhteistyötä Euroopan unionin tai minkään muunkaan kumppanin kanssa niiden uudistusten aikansaamiseksi, joita VTO kaipaa. VTO itsekin on tarv- todennut, että uudistuksia tarvitaan. Yhtä lailla Euroopan unionin täytyy pitää kiinni omista arvoistaan ja intresseistään ja sen täytyy olla vahvemmalla pohjalla kuin tällä hetkellä. Kaupan suojatoimet ovat tässä suhteessa erittäin tärkeitä. Se työ, jota parlamentti on tehnyt, on erittäin merkittävää. Teillä on kuitenkin vielä paljon työtä edessänne. Me teemme yhteistyötä parlamentin kanssa sen varmistamiseksi, että meillä on kunnollinen työkalun valikoima, jonka avulla pystytään saamaan aikaan vipuvaikutusta niissä kysymyksissä, joita työstetään, kuten teollisen tekijänoikeuksien ryöstö, Kiinan tukiaiset, pakotettu teknologiasiirto, tuotteiden tuominen väkisin Euroopan unionin markkinoihin niin poispäin. Täytyy varmistaa yhtäältä, että on tasavertaiset kilpailuolosuhteet eurooppalaisille yrityksille. Samalla kun itse avaudumme, täytyy varmistaa, että muutkin avautuvat ja pistämättä täytäntö lupauksia, joita ne antoivat siihen, kun ne liittyivät VTOhon. Um, I would just like you... Toivon, että voisitte lyhyesti kertoa, mikä teidän kantanne on, kun on kyse monenvälisestä investointituomioistuimesta. YK on kansainvälistä kauppalainsäädäntöä käsittelevässä työryhmässä tätä työstetään. Mikä teidän kantanne on tämän suunnitelman osalta, että luotaisiin tällainen tuomioistuin? In, in, in brief, it, it... Lyhyesti sanottuna, tämä on hyvin uusi aloite vasta, kuten tiedätte. Me kantamme sitä, että luotaisiin monenvälinen tuomioistuin nyt tehdään tarvittavaa pohjatyötä tätä varten. Nyt ollaan kuitenkin vasta alkuvaiheessa tässä suhteessa. Toimistoin tarvitaan, jotta voidaan kunnolla pistää täytäntöön tiukasta kauppapolitiikkaa. Kiitos. Ja seuraavaksi Imma Rodriguez Peñero. Hyvä komission jäsen. Olemme täällä puhuneet paljon siitä tarpeesta että olisi edistettävä monen väliseen sääntöpohjaiseen äh, kansainväliseen kauppaan ja VTOn uudistukseen Te viittasitte siihen, että on tärkeää, että Yhdysvallat olisivat mukana ja myös Kiina. Tässä mielessä on otettava huomioon se, että Kiina on hyötynyt järjestelmästä, joka on on mahdollistanut, että se on kehittänyt epäreilua kilpailua, joka myös on osa syytä, miksi ne uudistuksia tarvitaan. Mitä että tehdä, että Kiina kantaa vastuun ja ryhtyy, tulee mukaan tähän VT-uudistuksiin? Kuinka samanaikaisesti voidaan saavuttaa se, että, että, teho, että vahvistetaan lause toimia ja äh, suojalausekkeita. Tuletteko ottamaan huomioon pk-yrityksille, ja maanviljelijät koituvat kustannukset eh, siitä, että joudutaan kantamaan todistustaakka sekä byrokratiapuolella että taloudellisesti, jos te olette kansainvälisen kaupan, tai siis kun olitte maatalouskomissaari, niin miten aiotte toimia niin, että suojellaan kaikkein arkaluontoisimpia maataloustuotteita? Well, I, from my engagement, uh... Minä olen vastannut jo joillekin ihmisille ja sitoutunut tähän asiaan. Ja monilla mailla on paljon, meillä on paljon maita, jotka ovat sitoutuneet VTOn selittämiseksi. Me olemme työskennelleet Kanadan kanssa väliaikaisesta äh, arbitraasijärjestelmästä. Toivottavasti moni muukin maa liittyy tähän. Tarvitaan useampi kuin kaksi maata ja geogra- maantieteellistä blokkia, jotka liittyisi tähän olen myös, minä haluan myöskin sitoutua nopeasti Yhdysvaltojen kanssa keskustelemaan sitä, mitä he haluavat. Me olemme tehneet muutamia kuukausia ehdotuksia Yhdysvalloille, mutta emme tiedä, mitä he haluavat. Yhdysvalloissa tämä poliittinen metsästyskausi alkaa ja sillä voi olla vaikutus siihen, mitä mielipiteitä ihmisillä on. Mutta kuten VTO-prosessissakin, me me saamme, olemme saaneet Kiinan mukaan keskusteluihin, mutta Yhdysvaltoja emme. Toivottavasti saamme Yhdysvallatkin mukaan. Kaupan puolustusjärjestelmän kustannukset. Varmaan ajattelee, että tiettyjen lainsäädännön osa, jolla voisi olla merkittävä vaikutus kustannuksiin, pk-yritysten kustannuksiin. Kysymys on, missä on kynnys. Lainsäädäntö määrittelee, mikä on kynnys ja se määrittelee, onko pk-yrityksille tästä iso taakka vai ei. Ja varmasti puhumme lainsäädännön kummankin käden kanssa tästä, kun pian alkaa dialogi ja sovittelu. Kustannukset ovat erittäin tärkeitä pk-yritykselle ja se, mitä me hallinnoimme kustannuksia, ne ovat iso taakka. Kysymys on siitä, missä on toimenpiteiden kynnys. Onko jatkokysymystä? Kirjallisissa vastauksissa koskien kauppastrategiaa ja myös tämän iltaisessa puheessanne, että puuttuneet näihin talous- ja kauppasuhteisiin, yhteistyösuhteisiin Euroopan unionin ja latinalaisen Amerikan kanssa. Ettekö pidä niitä prioriteettina? Miten, miksi ette ole niitä mitenkään huomioineet? Olen myös huolissani siitä, että sitoumuksenne sen suhteen, että otettaisiin tasa-arvon näkökulman mukaan kauppasopimuksiin. Minusta tuntui siltä, että se ei ole kovinkaan kunnianhimoinen. Tänään vietettiin c trades tapahtuma ja komissaari Malmström oli vahvasti mukana siinä, että tämä saa-arvokysymykset otettaisiin mukaan kauppasopimuksiin, että naiset tästä hyötyisivät. Haluaisin tietää, mikä on teidän sitoumuksenne. Meillä on yhteisiä tulee, mutta kuitenkin meillä on erilaisia menetelmiä satamien mukaan. Meille tulee valtavasti väärennettyjä tuotteita, 80 prosenttia Kiinasta. Meille tulee myös maataloustuotteita, jotka eivät täytä kasvinsuojelu sääntöjä ja tuovat tänne eri vitsauksia. Tuletteko tekemään yhteistyötä talouden ja sisämarkkinakomissarin kanssa niin, että saisimme aikaan tulliliiton? Well, no, no product. Mikään tuote ei SPS-järjestelmässä tule EU:hun, kun EU on SPS järjestelmän puitteissa jäsenvaltiot ovat tarkistuksista vastuusta EUn, EUn puolesta, kun meillä oli kaksi vuotta sitten skandaali Brasiliassa tai pari kolme vuotta sitten. Meillä oli sadan prosentin tarkastukset. Joten jos valituksia tulee tai jos on näyttöjä mistään saniteettiongelmista, SPS-ongelmista, niin raportoikaa jäsenmaille, jotka noudattavat EUn SPS-strategiaa. Meillä on mm, usein, meillä on isot SPS-luvut ja niistä ei voi neuvotella. Muiden pitää käyttää meidän järjestelmiä. Sukupuolten tasa-arvo, olen iloinen, että mainitsit komission jäsen Malmströmin ehdotuksen. Tänään puhui siitä konferenssista, ehkä olitte siellä – ja haluan, että teemme paljon enemmän sukupuolten tasa-arvon eteen ja olen mielelläni tekemässä tuota työtä. Parlamentin irlantilaiset jäsenet kertovat teille, että en suhtaudu mitenkään vastenhakoisesti sukupuolten tasa-arvon edistämiseen, vaaleissa osallistumiseen ympäristöministerinä ehdotin lainsäädäntöä, joka piti huolta siitä, että useimmat naiset pääsevät paremmin mukaan politiikkaan. Eli minua tarvitsee näistä äh, sukupuolten tasa-arvokysymystä vakuuttamaan. Ja jos voimme käyttää kauppapolitiikkaa tämän edistämiseen, niin se, sitten ei ole mitään ongelmaa. Anna Cavazzini. Anna Cavazzini. Yeah, good evening, Commissioner Designate. Um, Mr. Hogan, your portfolio, um, the EU investment protection policy, for which in the mission letter of von der Leyen there was not really specific goals, which uh, is a little bit um, unfortunate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 there is investors' rights, and are you also happy and looking forward to engage investor obligations on the other side when it comes to human rights and environmental obligations? Thank you. I know I have to bow to your... Meidän täytyy nöyrtyä sen suhteen, että olette tekninen asiantuntija, olette viisi vuotta olleet puolueen asiantuntija, tiedätte enemmän kuin mitä viisi tähän valmistautuessa niin saatoin perehtyä, mutta minä kannatan tätä investoijatuomioistuinta kysymystä. Minä mainitsin aiemmin, että EU on ja järjestelmä suojelee eurooppalaisia investoijia isäntämaiden toimia, rajoittamia toimia suhteen, mutta kun on tarkastellut jäsenmaiden järjestelmiä, niin ne ovat syvä osa EUta, mutta niitä aina taattoja muualla maailmassa, niin niitä ei ole taattoja. turvavöhkeissä on, on järkeä, e, kun on EU-yrityksiä ulkomailla. En tule tänään sanoa, en tänään sanoa, että olen asiantuntija näitä juridisten ehdotuksen suhteita, joita teette. Mutta olen valmis keskustelemaan niiden ihmisten kanssa, jotka työskentelevät tämän kysymyksen parissa. Me haluamme selvittää, mistä on kysymys. Mutta olen sanonut, että nämä investointisuojat tuomioistuimet ovat kuitenkin tärkeitä. Onko jatkokysymystä? I have a follow-up on a like, very connected area. I'm following up on colleagues' questions beforehand. I think you have heard in the committee there's a big interest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 in trade and sustainable development is hugely important, and we have our, already have our international commitments to the... Kauppa ja kestävä kehitys on valtavan tärkeää. Meillä on jo Pariisin sopimus ja muita sopimuksia ja, ja kestävän kehityksen tavoitteet ja, ja mennä, pyrin integroimaan kestävän kehityksen. Monet ovat jo allekirjoittaneet nämä Pariisin periaatteet. Teillä oli tämä 15 kohdan täytäntävän suunnitelma kestävän kehityksen täytäntöpanon suunnitelma. Minä tulen ottamaan sen omakseni. Olemme tehneet paljon. Meillä on paljon sitovia keinoja ja rinnan sovittelukeinoja sopimuksissa, mutta jos me voimme tapana nämä tavoitteet täällä parlamentissa VTOssa, niin sitten me pystymme viiden vuoden aikana saamaan paljon aikaan. Lot, um... Paljon kiitoksia. Marko Campomenosi. Imparerà presto il mio cognome. Kiitoksia. Hienosti lausuttu. Tervetuloa komission ja sen tästä VTOn Airbus päätöksestä. Tämähän on hyvin arka luontoinen asia. Kun se sama, joka ei ole mukana Airbus-hankkeessa, kuten Italia, niin kuitenkin Italia varmaan toiseksi eniten tulisi kärsimään näistä uusista amerikkalaisista tulleista tämän päätöksen myötä. Erityisesti elintarvike- ja joka ei mitenkään liity tähän asiaan. Olen aivan vakuuttunut ja toivon, että kunhan vain mahdollista tekin ryhdytte työhön niin, että haetaan mahdollisimman hyvää tasapaino, kun tuota päätöstä ryhdytään toteuttamaan. Tehän teidät erittäin hyvin, kun olette toimineet maatalouskomissaarina tähän asti, että Mercosur, Vietnam, Australia, Uusi-Seelanti – ja myös Yhdysvallat, tämä ovat kaikki sellaisia kauppasopimuksia, jotka huolestuttavat suuresti maatalousalaa. Voitteko sitoutua toimimaan tähän suuntaan? Well, first of all, agriculture is not part of any negotiation with the United States ei, ma, ei, maahan, ei maataloustuotteet ollenkaan kuulu näihin yli, Yhdysvaltojen neuvotteluihin. Toivon, että Yhdysvallat olisivat tässä mukana, koska Airbus on kylläkin noudattavat tätä VTOn päätöstä. Jos nyt lähdetään neuvottelemaan siltä pohjalta, mit, mitä tulevaisuudessa tapahtuu Boeingin kanssa, niin meidän ei tarvitse siihen ryhtyä mihinkään vastatoimiin. Meidän on kuitenkin odotettava, kuinka pitkälle nämä rankaisut menemättä onko se 5 miljardia, 10 vai 25 miljardia, niin kuin on mainittu. Sitten kun näemme, missä määrin siellä toimitaan, niin sitten otan yhteyttä sidosryhmiin tähän valiokuntaan ja muualle, jotta katsomme, mitä voimme tehdä, niitä puolustamme itseämme Euroopan unionin ja voimme hoitaa tämän asian välittömästi, mutta toki on otettava huomioon myös nämä vastatoimet, joita, joihin saattamme ryhtyä Boeing-päätöksen osalta joten tulen kyllä pyytämään Yhdysvaltoja lähtemään neuvotteluun sen, sen sijaan, että lähdetään tällaiseen vastavuoroiseen kauppasotaan, ja, sotaan, joka vaan aiheuttaa vahinkoa taloudelle ja koko siviili-ilmailusektorille. Onko jatkokysymystä? Ubner, Mendelssohn. Ubner, Mendelssohn, Ashton, Ferrer, Waldner, De Hoek, Malmström, Hogan. Kaikki nämä vuodesta 2004 EUn kauppakomissaaria, jotka edustavat, edustavat erilaisia etuja ja usein vastakkaisia. Kun ajatellaan välimeren etuja, olisi tärkeää, että meillä olisi nyt uusi lähestymistapa niin, että todellakin Euroopan komissio ryhtyisi edistämään näitä alkuperäismerkintöjä, maantieteellisiä merkintöjä ja huipputuotteita. Uus, voitteko antaa takeita niin varmasti teidän, teidän pätte, pä, pätevyys tähän antaa mahdollisuuksia. Olette jälleen kerran edustaja, joka tulee hyvin kaukaisesta maasta näiden asioiden suhteen. Toivon, että pystytte edustamaan koko Eurooppaa tässä arkaluontoisessa asiassa. First of all, I'm not commissioner yet. Ensinnäkään minä en ole vielä komissaari. Joten hieman turhan aikaisessa vaiheessa minua näin kutsutaan, mutta olen kyllä tottunut puolustamaan EUta. Me emme ää, äh, mitään ja ota käyttöön siksi, että Yhdysvallat tekevät näin. Toivon, että Italia hallittuus käyttää omaa vaikutusvaltaansa, jota on paljon, niin että voitaisiin saada neuvoteltu sovittu ratkaisu aikaan. Meillä on kyllä ehdotuksia tehty heinäkuussa. Pyrimme pääsemään sopimukseen rakentavalla tavalla Yhdysvaltojen kanssa. Ymmärrän kyllä, että on myös maita kuin myös oman maani, jossa tilanne on ehkä hyvän tapainen kuin Italiassa, mutta meidän on puolustettava Euroopan unionia ja meidän on puolustettava kauppapolitiikan etujamme kaiken kaikkiaan, vaikka tämä ei olisikin lyhy- lyhyt, lyhyellä aikavälillä kovin helppoa. Next uh, speaker is Jan Saradil. Seuraavaksi Jan Saradil. Kiitos puheenjohtaja. Minä olin itse asiassa teidän takananne. Kiitoksia. Haluaisin kiinnittää teidän huomioon jälleen kerran Aasiaan. Erittäin pragmaattisesti ja realistisesti kuvasitte suhdettamme Kiinaan. Yhtäältä Kiina on loistava markkina-alue ja tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Toisaalta meillä on Kiinan kanssa kiistoja maan kanssa. Maahan sai markkinatalouden aseman. Miten te suhtaudutte EUn autonomiseen mark- neuvotteluasemaan Kiinan kanssa? Voitteko kertoa muutamin sanoin, mistä askeleesta olisi kyse niin, että tässä ei pelkästään kopioida ja apinoida Yhdysvaltain kantaa? Onko meillä tässä oma itsenäinen kantamme? Kuten tiedätte, käymme neuvotteluita tällä hetkellä Kiinan kanssa, jotta saadaan aikaan EU-Kiinan investointisopimus. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia ja tilaisuuksia käydä lävitse kaikkia niitä seikkoja, jotka täällä tänäänkin on mainittu, mukaan luettuna jotkut konkreettiset toimet, jotka aiemmin mainitsin. Olipa se kyse valtion yrityksistä, pakotetusta teknologiasiirrosta tai siitä tavasta, jolla Kiinan talous ei ole avautunut siinä määrin kuin luvattiin. Käymme vuoropuhelua asiasta ja myöskin tehtävänantokirjassani todettiin, että neuvottelut pitäisi saada päätökseen vuoden 2020 loppuun mennessä. Kun luen tehtäväantokirjettäni, niin tämä on suuri Sarka. Ja mikäli tuohon tavoitteeseen halutaan päästä, melkoinen tehtävä on edessä. Meidän täytyy aloittaa vetoon kokouksesta Shanghaissa 5. päivä toukokuuta. Siellä tapaan kaikki korkeimman tason poliittiset edustajat mukaan luettuna presidentti Xi Jinpingin. Hänen kanssa voidaan pyrkiä saman edistystä aikaan lukuisilla osa-alueilla mukaan luettuna vto uudistuksen suhteen – Samalla tarkastetaan, kuinka voidaan saattaa päätöksen kansainvälinen investointisopimus, joka määrä saa neuvotella loppuun 2020 loppuun mennessä. Jatkokysymys. Kiitos. Kiina käy keskustelua monien kaakkoisaisia maiden kanssa, joihin sillä on vahvoja yhteyksiä. Monet näistä maista kenties tekevät kauppasopimuksia meidän kanssamme saadakseen aikaan jonkinlaisen geopoliittisen tasapainon, kun otetaan huomioon, kuinka merkittävässä asemassa Kiina siellä on. Miten te näette tämän kehityksen? Miten näette kauppasuhteemme esimerkiksi asian maiden kanssa? Pitäisikö edetä maa kohtaisesti vai pitäisikö pikemminkin pyrkiä toimimaan saman tapaan kuin Mercosurin yhteydessä? niin, että saataisiin aikaan EU-asian kauppasopimus. Komission jäsen Malmström teki kaikkensa käytäkseen neuvotteluita alue alueelta, mukaan ottana asian alueen kanssa. Hän halusi käydä neuvotteluita, mutta siinä liittyy monia ongelmia, esimerkiksi Filippiinit. Filippiinit ei ole siinä tilanteessa, että sen kanssa voitaisiin neuvotella, tiedätte kyllä miksi. Taimaan suhteen on ollut joitakin ongelmia sen mandaatin osalta jonka te meille annette mukaan ottana kauppa ja kestävä kehitys kappale. Olemme tehneet hyviä sopimuksia Vietnamin kanssa esimerkiksi. Teidän valiokuntanne on ollut mukana ratifioimassa sopimusta. Se oli erinomainen sopimus EUn kannalta ja toivon mukaan se tullaan pian ratifioimaan. Tietystikin tiettyjen asioiden selvittämistä vielä tarvitaan, mutta sitten kun vierailette Vietnamissa lokakuun lopulla, toivottavasti nämä asiat selkeytyvät ja myöskin Singaporen Singaporen voi tässä mainita. Toivon mukaan sen sopimus astuu voimaan ennen tämän vuoden loppumista. Tässä saadaan päätöksen ennen vuoden loppua. Maantieteellisistä alkuperämerkinnöistä on keskusteltu ja toivon mukaan tämä asia saa ratkaistua. Ja myöskin Etelä-Korea vuodesta 2009 sen vuodesta 2009 sen kanssa on neuvoteltu. Edistys saatu aikaan. Indonesian kanssa on hyvin paljon mahdollisuuksia Meillä on kunnianhimoisia tavoitteita ympäristön kestävyyden kannalta myöskin Indonesian sopimuksen yhteydessä ja odottelemme Indonesian vastauksia. Alue, alu, aluekohtaisesti ei näin niinkään edistystä, mutta maakohtaisesti kylläkin on saatu aikaan edistystä. next because... Paljon. Kiitoksia. David McAllister, minun kollegani on seuraava. Kiitos komission jäsenehdokas. Puheenjohtaja van der Leyen haluaa vahvistaa Euroopan kykyä puolustautua vilpillisiltä kaupan keinoilta ja, uusi, ja uutta keinoa arvioida ulkomaisia suuria investointeja. Tämä nyt on lähinnä jäsenmaiden järjestelmien koordinaatiota, niiden 12 jäsenmaan, joilla tällainen järjestelmä on jo olemassa, ja kysymykseni on, aiotteko te vahvistaa ulkomaisten suorien investointien arviointijärjestelmää? Vastaus on kyllä. Minä haluaisin koordinoidun ja harmonisoidun järjestelmän kaikissa jäsenmaissa ja toivottavasti pääsemme siihen. On jotenkin huolen aiheita jossakin jäsenvaltiossa tämän suhteen, erityisesti nämä 17 plus 1 maat. Ja täytyy katsoa, saadaanko mitään uutta EUn kantaa järjestelmän vahvistamiseksi mutta minusta tämän valvontajärjestelmän vahvistaminen on tärkeää, jos me haluamme puolustaa kriittistä infrastruktuuria. Ei mitään saa jättää sattumaan varaan. sisämarkkinat ovat luultavasti maailman avaimet markkinat ja me odotamme samaa niiltä, joiden kanssa olemme tehneet kauppaa. Kiina on luvannut samaa, ei ole kuitenkaan taannut samaa. Katsotaan, voiko investointit sopimustarjontamahdollisuuden edetä paremmin. On myös muitakin mahdollisuuksia esimerkiksi kansainvälinen hankintaväline, joka tunnette oikein hyvin ja joka on menossa eteenpäin. Onko jatkokysymystä? Thank you, Commissioner Designate. Kiitoksia. Tässä eh, globaali hankinta, julkisten hankintamarkkinoita on leima epätasapaino, mutta Euroopan markkinat taas ovat avoimet ja EUn kolmasen maiden markkinoilla on vielä korkeammat esteet osallistumisen Mainitsitte tämän kansainväliseen julkisten hankintojen välineen ja miten te etenette sen suhteen. Olen iloinen kertoisin teille, että olen ollut yhteydessä herra Altmaierin Saksan ministerin ja toivottavasti kun tämä ratifioidaan, voimme sitten Ranskan muiden jäsenvaltioiden kanssa ratifioinnin jälkeen vahvistaa yhteistyötä. Että testit poistuisivat ja voisimme edistä neuvostossa ja talousneuvostossa on lisääntyvä ymmärrystä, että kaupan puolustusvalinneet auttavat meitä neuvottelemaan silloin, kun meillä on vaikeuksia. Ja jos meillä on vahvat kortit kädessämme, sitten meillä on myös enemmän vääntöä neuvotteluissa. Thanks a lot. Kiitoksia. Ja Marie-Pierre des Hyvä niin, miten komission ja sen komis- kauppapolitiikan on perustuttava vastavuoroisuuteen ja yhdenvertaisille kilpailusäännöille, että voimme suojella kilpailuetuja mm, puolet maailman julkisista hankinnoista on suljettu vapaalta kaupalta protektionistisista syistä. Miten aiotte konkreettisesti puuttua tähän tilanteeseen laajemmin ottaen? Mitä uusia lainsäädäntöehdotuksia aiotte tehdä, jotta voitaisiin taata monenvälisyyden säilyttäminen ja EUn rooli. Sitten kauppapolitiikasta ja sen täytäntöönpanosta, erityisesti koskien kestävää kehitystä, viittasimme tähän uuteen virkaan. Tämä täytäntöpanon valvoja. Haluaisin kuitenkin tietää, miten tämä toimii. Perustetaan, onko teille ehdokkaita, millaisia inhimillisiä resursseja tähän täytäntöpanon ylimmälle valvojalle annetaan, niin minkälaiset suhteet sillä on teidän kabinettiin ja meidän taloomme täällä? Well, of course, if you want to, uh... No, jos haluatte uudistaa tätä avointa säännöille perustuvaa järjestelmää, niin on puututtava ensin siihen, että sovellamme nämä säännöt VTOssa lähdemme toimimaan. Dantille jo sanoikin aikaisemmin, että tämä on tarkoitus, mutta kun Yhdysvallat eivät anna tukea, niin meillä on B-suunnitelma. Ja sitä työstämme me ryhdymme tekemään ehdotuksia ja ottamaan johtajuuden. Tässä asiassa 2020 on tulossa ehdotuksen, että meillä on säännöille perustuva riitojenratkaisujärjestelmä ensi vuoden loppuun mennessä asti. Nämä kaupan suojaan toimet ja mainitsin, täällä puhuttiin jo julkisista hankinnoista, haluan edistää sitä ja haluan, että jäsenvaltiot näkevät, millaista etua on siitä, että meillä on vahva alan mekanismia ja saamme vipuvaltaa niiden maiden suhteen, jotka eivät noudata sääntöjä ja käyttävät ulkomaisia tukiaisia, tukiaisia ja te, te, teknologiatukiaisia, näitä teknologiasiirtoja. Teidän maanne varmasti tuntee tämän asian hyvin. Ka- kauppapolitiikan puolella todella pyrimme vahvistamaan tätä puolta kauppapolitiikan osasto eh, tarvitsee riittävät eh, inhimilliset ja muut resurssit niin, että tämä asia voidaan hoitaa hyvin. Ei se ole mikään yksin siis vaan virasto, mutta kuitenkin Euroopan unionin tilivelvollinen toimi eh, ja toimiminen hyvin kuin voimme. Les producteurs et les consommateurs européens. Eurooppalaiset tuottajat tuottajat toivovat, että kauppaneuvotteluissa ja sopimuksissa ympäristö, terveys, sosiaalivaatimukset otetaan asiallisesti huomioon. Haluaisin kuulla, millaisiin konkreettisiin toimiin ja että ryhtyä, niin että varmistetaan, että Euroopan markkinoille tuodut tuotteet vastaavat meidän standardeja. Ensimmäinen esimerkki, jonka voin teille antaa, ovat tuotteet, joita on väärännetty. Orgaaninen luomusektori, siellä oli hirrettään huijauksia ja luomutuotteja koskevan lainsäädännön kohdalla, kun Hoisling oli esittelijänä maatalousvaliokunnassa. Tein lähestyyhteistyöhön kanssa ja saimme hyviä tuloksia standardoinnin harmonisoinnin ja sääntöjen osalta, joita luomutuotteet joutuvat kunnioittamaan Euroopan unionissa. Ja samantyyppisiä sääntöjä vaaditaan myöskin niiltä, jotka haluavat tuoda luomutuotteita Euroopan unionin alueelle. Joten toiseksi kasvin ja terveys- ja kasvinsuojelutoimet ja näitä koskevat säännöt ovat olleet erittäin kunnianhimoisia. Kaikkien tuontimaiden täytyy parantaa omia standardejaan lähemmäksi EU-standardeja. Tämä on tärkeää myöskin tulevien sopimusten kohdalla. Silloin kun neuvotellaan esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, mikäli meillä ei ole standardeja maataloustuotteista ja teollisuustuotteisiin saakka korkeinta standardeja, silloin joudumme sellaiseen tilanteeseen, että muut maat voivat tuoda halpoja elintarvikkeita esimerkiksi naapurialueille. Ja sitten täten syrjitään EUn tuotteita. Tämä on epäreilua tuottajia kohtaan. Meidän täytyy varautua tällaisen varalta. Thanks a lot. Kiitoksia paljon. Seuraava puhuja on Tiziana Begin. Eh, eh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvän komission sen ehdokas. Haluaisin nyt eh, vielä palata tähän kestävän kaupan arviointiin. Edellisessä komissiossa sitä ei pidetty prioriteettia, vaikka kuitenkin on tärkeää, että arvioidaan ympäristö- ja sosiaalivaikutukset neuvottelut aloitettiin ennen kuin asiaa koskevat tutkimukset olivat valmiina. Haluaisin kysyä, aiotteko te tehdä nämä tutkimukset aikaisemmin ja julkaista ne ennen kuin aloitetaan tulevien sopimusten neuvottelu? Kiitoksia. We do, uh, carry out. Me teemme vaikutusarvioita ennen kuin kauppaneuvottelut aloitetaan. Joo, pohdintavaiheessa Teimme kestävyysarvion ja markkina mahdollisuusarvion. Tällainen yksi arvio on tänä vuonna jo julkaistu arviosta, joka hiljattain saatiin valmiiksi. Mitä vaikutusarvioon tulee, ne julkaistaan ennen ratifiointia, ennen ensi vuoden loppua. Kestävyyttä koskeva vaikutusarvio Merkosurin osalta tullaan antamaan taloudellista tilannetta tullaan arvioimaan. Ja sitten myöskin jälkikäteisarvio tehdään niistä vaikutuksista, joita sopimuksella on ollut kullakin sektorilla. Näin on tehty joidenkin sopimusten kohdalla, jotka on solmittu kolme neljä vuotta sitten. En usko, että arvioinneissa on ongelmia. mielen julkaisen nämä arviot kyllä. Kyllä arviointia on. Le, le ringrazio per la sua risposta. Kiitän tästä vastauksesta. En tarkoittanut ennen ratifiointia, vaan ennen neuvotteluja. Joskus olisi tämä tärkeä. Tuleepa mieleen, pitäisikö meidän aloittaa neuvottelut esimerkiksi sellaisten maiden kautta, jotka ovat tässä EDIA-ohjelmassa, joihin kohdistuu muun muassa epäilyksiä alaikäisten työntekijöiden käytöstä. Sitten komissio hiljattain otti käyttöön suojalausekkeen käytön Kambodjan riisin osalta. Kambodja kuitenkin esitti vasta lauseen ja tässä puututtiin unionin etuihin. Haluaisin tietää, miten te ymmärrätte unionin edun. Onko teidän mielestä tarpeen lisätä tällainen niin, että voidaan toimia myös silloin, kun yksi ainoa valtio on vaarassa. Well, I'm not a legal person, so... En ole juristi, joten en voi ottaa unionin etujen määrittelyssä, mutta voin kertoa, että käytännössä tämä turvamenettely tässä Everything But Arms-sopimuksessa, jossa Kambodja ja Myanmar olivat voimakkaasti mukana riisin tuotossa ja, tuottamisessa ja riisin viennissä johon e ja me huomasimme ajan myötä riittävää näyttöä maista, kuten Italia ja Espanja, erityisesti Italiasta, että tuonti Kamputsiasta kasvoi, riisin tuonti, ihan lyhyesti, ja ryhdymme toimiin. Siinä meni vähän aikaa, ehkä vähän enemmänkin aikaa kuin piti, mutta me ensimmäistä kertaa saimme tuloksen. Me kykenimme käyttämään suojamekanismia espanja ja Italian hyväksi niin, että he kykenivät suojelemaan bisnesetuja, maatalouden etuja, kuten oli sovittu. Ja me käytämme tätä ennakkotapauksena. Tällaista turvamekanismia voidaan käyttää muiden tuotteiden suhteenkin. Ja tähän mennessä kyseessä ovat olleet tuotteet, joita on vapautettu vapaakauppasopimuksen, mutta nyt meillä on tariffeja ja kiintiötä koskeva päätös herkissä tuotteissa. Jatkamme tuonnin seurataan kaikkialla maailmassa – Tämä Kamputsan esimerkki. Kamputsassa olemme, suoja, olemme soilleet Italia, Espanja, Kamputseen ja Myanmariin. Riisin tuonnilta se on hyvä ennakkotapaus. Next speaker. Ja Joachim Schuster. Sehr geehrter Hogan, äh, Arvon herra Hogan, Ursula von der Leyen puhui siitä, että teidän tehtävä myöskin pohtia hiilidioksidiveroa, rajaveroa. Tämän tarkoituksena on mahdollista kunnianhimoinen suojelu Euroopassa, mutta myöskin reilu kilpailu eurooppalaisten ja ulkomaisten tuottajien välillä Tulevina kuukausina teidän täytyy tehdä tässä suhteessa tärkeitä päätöksiä. Ensinnäkin oikeus perustaa tätä välinettä varten täytyy valita, onko kyse kauppapolitiikasta vai ympäristöpolitiikasta. Väline voi olla vero muodoltaan. Tässä on kuitenkin vaarana se, että tässä tarvitaan neuvostossa yksimielisyyttä. Se voi olla jonkinlainen mukautusmekanismi. Tämä tarvitaan vain määräenemmistö Tärkeää on kuitenkin se, kuinka tämä summa lasketaan ja miten tämä suhtautuu eurooppalaiseen päästökauppajärjestelmään. Tämä on erittäin tärkeä kysymys, koska tätä, tästä täytyy kunnioittaa VTOn sääntöjä. Tässä erää myöskin kysymys, onko tällainenkin yhteys korkean tasaus jonkinlainen yhteys tämän rajaveron suuruuden ja ympäristövahinkojen välillä, kuinka nämä kulkevat käsikädessä. Ja mitä muita suunnitelmia teillä? Voisitteko kertoa enemmän suunnitelmistanne tämän rajaveron tai mukautusmaksun osalta? Well, it's a very complex... Tämä on monimutkainen kysymys ja olen kovin iloinen, että komissaari Gentiloni tulisi johtamaan keskusteluja, koska hän olisi vastuussa kaikista due diligence varovaisuudesta tässä ja ja vaikutusarviosta, koska asia on monimutkainen, kuten sen kuvasitkin. Ja tavoitteena on välttää hiilivuotoa ja pitää huolta siitä, että hi- hiilen suhteen yrityksillä on tasainen pelikenttä ja tämä vero pyritään yhdistämään sen vapailla päästöoikeuksilla päästökaupassa, koska vapaissa päästöoikeuksissa, ilmassa päästöoikeuksissa ei ole mitään kustannussäätöä sitten – ja tässä varmasti työskentelee myös komission jäsen Timmermansin kanssa, joka tulee olemaan toimenpaneva äh, puheenjohtaja ilmastonmuutoksen suhteen tekee Kliman kanssa. Minun täytyy selvittää, mitä herra Timmermans ja Gentiloni aikovat tehdä. Me emme ole tavanneet tämän asian parissa, enkä oleta, että tuntisin komission puheenjohtaja Van der Leyenin kantaakaan, mutta meillä täytyy olla hyvin läheiset kannat, koska haluamme välttää tilanteen, jossa me teemme kaiken, mikä pitää tehdä, ja kilpailijamme eivät tee yhtään mitään. Miten me tämän suhteen hanskaamme, miten me saamme hyvän lopputuloksen, ja miten me samaan aikaan sitten toimimme, jos kukaan ei saa mitään aikaan tällä alueella. Me joutuisimme epäsuotuisan kilpailuasemaan, niin tästähän vaikutuksen arvioinnissa on kysymys. Jatkokysymys. En ihan ollut tyytyväinen vielä vastaukseen. Kysyin, kuinka varmistetaan VTO-yhteensopivuus. Kenties tässä voidaan mainita toinenkin seikka, jonka te mainitsitte. Kuinka varmistetaan kestävyys kappaleen täytäntöönpano. Te mainitsitte Etelä-Korean, joka on erittäin mielenkiintoinen esimerkki. Etelä-Koreassa on melkoisen pitkälle menevä Etelä-Korean sopimuksen melkoisen pitkälle menevä kestävyyskappale. Se on kuitenkin jätetty huomiotta. Toivon mukaan ei käy niin, että näillä ei mitään käytännön merkitystä näillä kappaleilla tai luvuilla. Kuinka te olette komissaarina pistää täytäntöön myöskin sen, että näihin lukuihin voidaan vedota, mikäli esimerkiksi AY-liikkeen oikeuksia ei ole kunnioitettu, niin kuin Etelä-Koreassakaan ei ilmiselvästikään kunnioiteta AY-liikkeen oikeuksia. Kuinka voidaan silloin pistää näitä kappaleita täytäntöön? Juuri tästä syystä meillä on Etelä-Korean sopimuksessa tämä riidan ratkaisumenettely, jota ensimmäistä kertaa käytetään vapaakauppasopimuksessa. Meillä oli tämä säädös 2009 sopimuksessa ja nyt Euroopan unioni on ottanut sen käyttöön, kun meillä on ollut usealla tasolla yrityksiä saada Etelä-Korea noudattamaan kaikkia sopimuksen kappaleita. Ja nyt ollaan tässä vaiheessa. Käytämme tätä sopimuksen välinettä. Pyysitte minua ke- kertoa, minkälaisia normatiivisia lopputuloksia meillä olisi tilanteessa jossa me, me tiedämme, miten me tämän jutun rakennamme, miten me ajamme sitä. Hän ole vastuussakaan. Minä mielelläni annan teille, teille lisätietoa, kun tavalla komissaarilla on tiedot tästä, kun Timmermans kertoo, miten me etenemme. Minä kannatan, totta kai, sitä säädöstä, joka on kirjassa, että minulla tulee olemaan osani, mutta sori vaan, en pysty antamaan yksityiskohtaisempaa ja tyydyttävämpää vastausta. Et, et, sitten voi pyytää yksityiskohtia jostain prosessista, joka ei ole vielä alkanutkaan. Asia on jo tarpeeksi monimutkainen, kuten tiedätte ja minäkin tiedän. Kiitoksia. Danuta Maria Hyblä. Eh, Bern, I, uh, commissioner, I... Hyvä komission ja jäsen. Haluaisin kysyä Brexitistä. Tiedän, että tämä ei ole sellainen asia, josta mielellään puhutte, koska tämä on pelkkää spekulaatiota, mutta varmasti voidaan sanoa, että jos Brexit tapahtuu ilman eh, sopimusta tai jos eh, tämä menee helpommin, niin se ei mikään loppupysäkki, vaan sitten aloitetaan neuvottelut tulevasta suhteesta. Ja varmasti mm, vapakauppasopimus tulee olemaan eh, tämän tulevan suhteen, suhteen sopimuksen ytimessä. Tiedän, että brittiystävämme tulevat päättämään, minkä tyyppisen vapakauppasopimuksen he haluavat. Ministeri May halusi hyvin kunnianhimoista, myös menevää laajaa sopimusta ja paljon yhdenvertaisia eh, olosuhteita nykyhallituksen eh, kiikarissa on jotakin eh, ohuempaa, emme oikein näe sitoumusta yhdenvertaisiin kilpailuolosuhteisiin ottaen huomioon näiden markkinoiden läheisyys ja koko, niin kaikki ja vapaa kauppa, sopimukset, niiden perustettava standarditakuille. Kysymys kuuluu, kuinka näette tämän asian, joka koskee yhdenvertaisia yhteenvertaisuustoimia, onko tämä meille ehdoton vaatimus, ja erityisesti jos otetaan huomioon tämän brittipuolen houkuttuus lähteä tällaiseen sääntelylliseen lähentymiseen. On vaikea tietää, mihin suuntaan iso on menossa, koska on vaikea saada aikaan sopimusta alahuoneessa. Usean otteeseen siellä yritetty saada lävitse erosopimusta, kuten tiedätte. Meillä ja EU oli hyvä ja tasapainoinen sopimus valmisteilla. Siinä haluttiin varmistaa, reilu tilanne, olipa se valtion tuista, standardeista, ympäristöstä, työläisten oikeuksista, elintarvikkeen turvallisuudesta ja kaikista muistakin normeista ja suojasta. Kaikista näistä asioista täytyy sanoa, että ovat erittäin tärkeitä meille. Ne tulevat olemaan tärkeässä asemassa myöskin siinä mandaatissa, joka tulee minun vastuulleni, kun ryhdyn neuvottelemaan tätä sopimusta. Euroopan parlamentti ja neuvosto varmaankin antavat komission mandaatin neuvotella sopimuksesta niin, että pidetään mielessä tasavertaiset kilpailun suhteet. Um, next, is, next speaker is Emmanuel. Ja nyt Emmanuel Morel. Hyvää iltaa komission jäsenehdokas ja maailmankaupan järjestään. Uh, äh, uudistaminen on tämä maailmankaupan koobrat olivat tätä teknologian pakko siirtämisestä kaupung- valtion subentoinnista ja Yhdysvaltojen suhteesta. Olette puhuneet hyvin epäsuorasti intellektuaalisen omaisuuden varka- varastamisesta ja Van der Leyen ei puhu siitä, mutta teollisuus- ja tekijänoikeuksien ja omisuuden suhteen kysymys on olennaisesti väärennyksistä ja sehän on katastrofi Euroopalle, koska se edustaa ongelmia monelle pk-yritykselle. Ne uhrataan tässä ja OECD mukaan yli valtava, kysymys on valtamäärästä työpaikkoja. 400 miljardia Euroopan, Saksa, Ranska ja Italia ovat maita, joihin tämä iskee. Tekstiili, työkalut, lääkkeet ja erilainen innovaatio. Tämä ei näy von der Leyenin tekstissä, joten sitä kolme kysymystä. Ensimmäinen kysymys on, onko tämä komission prioriteetti? Toiseksi, keskusteletteko kiinalaisten kanssa? 80 prosenttia väärännyksistä on kiinalaisia. Ja kolmaksi mitä teette markkinatoimijoiden Amazonin tai Alibaban kanssa, jotka myyvät tuotteita, jotka ovat väärännettyjä. Ja tähän mennessä Eurooppa ei ole tehnyt yhtikäs mitään. Well, first of all, we're strengthening our trade defense measures in order to be helped. Esimerkiksi vahvistaa kaupan suojatoimia ja keskusta Kiinan viranomaisten kansallisista toimista toiseksi. Meillä on Kiinan kanssa sitoumuksia VTOn piirissä. Tästä tällä hetkellä ovat menneet kovinkaan pitkälle vielä. Lisäksi meillä on investointisopimus. Kaikki nämä kysymykset ovat pöydällä. Nämä ovat komission prioriteetteja. Tarkoituksena saakaan investointisopimus on 2020 loppuun mennessä mukaan luettuna ne seikat, jotka te mainitsitte, edustaja Mahel. Tämä on tärkeä minulle. Tulen läheisesti seuraamaan näiden asioiden kehittymistä. Mukaan investointisopimus Kiinan kanssa. 2020 loppuun mennessä minun täytyy saada tämä tehtävä valmiiksi tehtävänantokirjeen mukaisesti. Tätä se Eurooppa on vähemmän naivi kuin tähän asti. Puhun vielä järjestöstä ja me puhumme järjestöstä ja puhumme sen uudistamisesta, mutta viime kesäkuussa Yhdysvallat, Brasilia, Australia, Merkosurmaat hyökkäsivät Eurooppaa vastaan ja nostavat jutun, jotka koostavat tätä varvaisuusperiaatetta, joka on perustava eurooppalainen periaate. Haluaisin kysyä teidän mielipiteestä, kun täällä on kollega herra Sakoic. Hän sanoi, että, että meidän täytyy lisätä politiikkaa, joka perustuu näyttöön, eikä politiikkaa, joka perustuisi epäilyksiin. Mutta tämä varovaisuusperiaate perustuu tieteelliseen epäilyyn onko teistä tärkeää puolustaa jotain, joka meille on perustava, eli varvaisuusperiaate erityisesti maatalouden alueella vapaakauppasopimuksissa? Olen jo osoittanut tämän demarkusur sopimuksessa korostimme enna, tätä varovaisuusperiaatetta, se piti saada mukaan, niin voin sanoa, että, että siihen suhtauduttiin hyvin vastahakoisesti, erityisesti Brasiliassa. Loppujen lopuksi saimme heidät vakuutettua, koska siitä oli tulossa ehdoton ehto Euroopan puolella, eikä sopimusta olisi minun mielestäni saatu aikaan ilman tätä lausekkeetta koskien maataloustuotteita ja muita osia. Joten voin antaa henkilökohtaisen esimerkin tästä. Olin, olin tänä vuonna mukana neuvotteluissa, jossa saavutimme tämän tuloksen. Thanks a lot. Paljon kiitoksia. Seuraava puhuja on Jude Carson Darling. Kiitos paljon puheenjohtaja komission jäsenehdokas. Minun houkutus esittää kysymys Brexitistä, mutta yritän olla esittämättä. Haluaisin puristaa teiltä hieman enemmän lisää yksityiskohtia. GSP-järjestelmä, suositusjärjestelmä, se on kaikkein avokätisi maailmassa. Se on luonut vaurautta monille maille ja alueille. Järjestelmässä on kuitenkin paljon puutteita, kuten kuulemme esimerkiksi kestänkityksen luvuissa Myanmar ja Kambodža ovat vakavalla tavalla ja jatkuvasti mahdollistaneet ihmisoikeusloukkaukset. Ne ovat viitanneet, viitanneet kintalla kansallisille säännöksille. GSP Plus-järjestelmän kuuluva Filippiinit on avoimesti loukannut EUta. Järjestelmän kautta pitäisi voida reagoida, kuten kuulemme kaupan ja kestävän kehityksen lukujen kautta sopimuksissa. Voisitteko mainita viisi konkreettista toimenpidettä, joihin te komissaarina voisitte ryhtyä sen varmistamiseksi, että voidaan parantaa GSP ja DS ja muiden lukujen täytäntöönpanoa niin, että tavoitteeseen todellakin päästään. Uh, Ensinnäkin haluamme luoda tämän kaupan täytäntöönpanoa valvovan viranomaisen, joka varmistaa sopimusten täytäntöönpanon kautta. Tämän lisäksi aiomme ottaa vastaan valituksia kansallisyhteiskunnalta. Esimerkiksi perusana on tehty. Lisäksi on toimintasuunnitelma, jonka kautta pyritään samaan aikaan edistystä nimeämis- ja häpeämismenetelmällä kenties maalta menee maine, mikäli sitä syytetään sopimuksen ilman, että edistystä tapahtuu. Asiassa kolmanneksi meidän täytyy ottaa kansallisyhteiskunta mukaan näissä maissa paljon enemmän. Tätä varten täytyy olla varoja, että voidaan auttaa kansallisyhteiskuntaa ja kansallisjärjestöjä ja muita rakenteita. Neljänneksi niin, luodaan valvontajärjestelmä GSP-järjestelmän valvomiseksi niin, että ne eivät syystä polkumyyntiin, dumppaamiseen, josta meitäkin joskus syytetään. Katson, että työlainsäädäntö ja ympäristölainsäädäntö osa sopimusta – voitaisiin ottaa prioriteetiksi sisävarmistamiseksi, että GSP Plus maata pystyy tarvistamaan ja myöskin saada saman meidät vakuuttuneeksi siitä, että ne pistävät täytäntöön se, mitä ovat luvanneet tehdä. Erittäin innolla haluaisimme saada aikaan niitä edistysaskeleita, joita te peräänkuulette vuoden 2018 raportissanne tai mietinnössänne. Tulevina vuosina pyrimme pistämään teidän ehdotuksenne täytäntöön, jotta tilanne kohenee. Thanks very much. Kiitoksia paljon. Palatakseni vielä joihinkin seikkoihin, jotka te otitte esiin. Se, mitä olemme nähneet viimeisten viiden vuoden aikana, on se, että por- on se, että porkkana kyllä heilutellaan, mutta keppiä käytetään hyvin harvoin. GSP-järjestelmän osalta ja systemaattisia sopimusrikkomuksia tehdään. Tämä johtaa ensimmäiseen kysymykseeni. Vastakohtaisesti kohtaisesti tarkastella sijoittajien velvoitteita? Täällä puhutaan kyllä sijoittajien oikeuksista ja monivuot- moni- monivälisesti sijoittaja, toimijustoimista ja järjestelmästä, mutta voisiko komissaarina ryhtyä tärkeän keskusteluun sijoittajien velvollisuuksista sen varmistamiseksi, että eurooppalaiset yritykset, jotka sijoittavat muualle maailmaan, pitävät kiinni kunnollisista standardeista koko toimitusketjun osalta ja kunnioittavat ihmisoikeuksia kaikkialla, missä ne toimivatkin. Uh, Mutta mehän teemme näin Euroopan investointipankin rahoittamien ohjelmien ja muiden EU-ohjelmien yhteydessä maatalouskomissaarina. Toimimme esimerkiksi Afrikassa ja usein meitä kritisoitiin siitä, että me tee enemmän sen varmistamiseksi, että sijoittajat toimivat vastuullisesti Afrikassa. Afrikan unionin kanssa olemme käyneet vuoropuhelun, on päästy sopimukseen, jonka mukaisesti Meillä on hyvä yhteisymmärrys siitä, mikä kunkin rooli on. Poliittiset prioriteetit ja tekninen apu Afrikalle ja rahoitustuki Euroopan unionin tasolta pyrkivät vaikuttamaan siihen, että asiat hoidetaan vastuullisella tavalla. Toivon mukaan pystymme julkisten ohjelmien kautta vaikuttamaan tähän ja yritysten yhteiskunta vastuu, joka on yksityisyrityksillä toivon mukaan menee, toimii saman suuntaan niin, että myöskin yksityinen sektori tekee sen, mitä se väittää tekevänsä vastuullisten sijoitusten ja sijoittajien velvollisuuksien osalta. Thanks a lot. Next Peter. Paljon kiitoksia. Sitten Rahnat Butikoffa. Good evening, Commissioner. Oikein hyvää iltaa, hyvä komissaari. Haluaisin puuttua asiaan, joka otettiin täällä jo esille Van Klemtin toimista – Ilmastokriisiin on kiireesti puutettava. Meidän on käytettävä myös kauppasopimuksia niin, että ilmasta saadaan politiikan mukaan. Teidän tehtäväantokirjassanne todetaan, että, että kestävää kehitystä koskeva luku tulee mukaan. No, tässä on kaikki, se on hyvin miedosti sanottu. Sanotte, että otatte, pidätte näitä asioita tärkeänä, mutta osoittakaapa nyt hieman kunnianhimoa. Ovatko nämä asiat nyt hyvää niin kuin ne ovat? Kuinka aikotte näitä säännöksiä vahvistaa? Mitä olette valmiit tekemään, jotta ympäristö- ja työstandardit vapaakauppasopimuksissa tulevat olemaan tehokkaita ja täytäntöpanokelpoisia? First of all, I would like to see... Ensinnäkin haluaisin nähdä nämä kansainväliset sopimukset mukaan, että ne ovat mukana vapaankauppasopimuksissa ja kahdenvälisesti ja monenvälisesti ne voidaan toteuttaa ja niin, että voidaan todella nämä kestävää kehitystä olevat luvut täytäntöpana. En ole aivan varma, mitä maita ajattelet, kun puhut työ, työstandardeista. Olemme edistyneet paljon, jopa Vietnamin kanssa. Meillä on kahdeksan yleissopimusta jotka ovat merkinneet suurta edistystä jo ennen sopimuksen ratifiointia. Tietyt työ, yleissopimukset on saatu siellä täytäntöpantoa. Sitten Mercosur-sopimus, Paraguay, Uruguay ja Argentina ovat toteuttaneet jo kaikki nämä työelämän yle, yleissopimukset. Brasilialla on vielä yksi jäljellä. Joten juuri tämä asia teillä oli mielessä. Minun kunnianhimoisena tavoitteena on mahdollisimman pitkälle mahdollisimman isoilla poliittisilla muskeleilla ja myös tämän parlamentin ja tämän valiokunnan hyväksyllä saada integroitua mukaan Euroopan unionin arvot, taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöä koskevat arvot. Commissioner, you just... Hyvä komission jäsen, mainitsitte juuri Kiinan. Luen tältä kirjeestä, että teidän tehtävänä olisi pyrkiä pääsemään sopimukseen vuoden 2020 loppuun mennessä. No tämähän ei ole sama asia kuin, että pyritään saattamaan päätökseen sopimusin missä tahansa olosuhteissa. Kyllä meidän pitäisi olla yhtä mieltä siitä, että asiasisältö on tärkeämpää kuin sa- sanat. Minun arvioni tästä kauppasopimusten täytäntöönpanijasta on seuraava. Oletteko yhtä mieltä, että kyseinen viranomainen voisi säännönmukaisesti äh, kuulla yritysmaailmaa ja tämän lisäksi kuulla AY-liittyjä ja kansalaisyhteiskunnan äh, äh, toimijoita ja kuluttajansuojan toimijoita. Ja voisiko tämä ylinvalvoja myös ottamaan vastaan nämä näiden kyseisten toimijoiden välittämät valitukset aiheesta. Voin kyllä taata, että olemme mahdollisimman laajasti kaikkien sidosryhmien kanssa tekemisissä kaupassa. On kyse hyvin merkittävästä välineestä. Sillä on merkittäviä vipuvoimia suhteessa ympäristöön ja muuhun. Haluamme todella ottaa mukaan nämä toimijat ja koko tämä julkinen yleispolitiikka, josta olet hyvin tietoinen. Otamme todella kaikki sidosryhmät mukaan vahvasti mukaan lukien tämä parlamentti ja valiokunta ja neuvosto. Tämä, tämän kiirettä tulee piisaamaan myös täytäntöpanon puolella. En aio sitoutua millään tavalla siihen, että kanavoitaisiin valituksia tälle henkilölle, että hänestä tulisi toinen oikeusasiamies jotenkin saa nähdä, minkälainen rakenne tähän asetetaan. Ei hän saa samoja resursseja kuin eurooppalainen oikeusasiamies, mutta olen kyllä halukas keskustelemaan asioista, joita teillä mielessä voisimme ehkä jollakin tavalla fokusoida tähän valitusten käsittelyyn meillähän on esimerkkejä kyllä esimerkiksi perusopimuksessa siitä, kuinka nämä valitukset voitaisiin kanavoida. On nyt katsottava, minkälaisia kanavia tässä käytetään, koska emme halua päällekkäisyyksiä myöskään aiheuttaa. And next Paljon kiitoksia. Samira Rafaela. Mr. Hogan, over the last years... The... Herra Hogan, viime kuukausina Euroopan unioni on tehnyt taloudellisia kumppanussopimuksia eri Afrikan maiden kanssa, mutta kaksi alueellista on jumissa, I, eli itäistä ja eteläistä kumppanuussopimusta laajennetaan sopimuksessa, jossa on myös kestävän kehityksen standardia. Miten te pidätte huolta siitä, että kotonon jälkeiset kauppasuhteet EUn ja Afrikan välillä ovat arvoperusteisia, ottavat huomioon kestävän kehityksen agendan ja miten ne olisivat myöskin tasavertaisevat, miten saadaan lisää tasavertaisuutta mukaan lukien sukupuolten tasavertais ja sitten kestävyysperiaatteet mukaan. Ja mitä te tarkoitatte suuremmalla tasa-arvoisuudella juuri tässä kontekstissa? Kuten tiedätte, komission puheenjohtaja ehdokas von der Leyen halusi kattavat suhteet Afrikkaan, siihen kuuluu kestävän kehityksen suhteet ja silloin se on luoteltaan arvopohjaista. Ja, ja sukupuolten tasa-arvo on osa kestävän kehityksen pro- prosessia. Olen tehnyt paljon työtä tämän kanssa, paljon työtä esimerkiksi Afrikan maan osa vapaan vapaankaupan täytäntöpanon avustamista olemme antaneet paljon apua Afrikan maille. Ja Rova Sakko, maatalouden johtajana auttoi minun tässä. Mainitsit kotona sopimukset millä pyritään vahvistamaan kumppanat Afrikan kanssa samaan suuntaan. Otetaan mukaan kestävä kehityshallinta ja yhteiset arvot Itä-Afrikassa. Siellä liikkeelle lähtenä on erittäin hidasta, mutta huomenna on uusi päivä meidän Itä-Afrikan suhteissa, kun kehitämme uutta muuttaa sopimusta, joka päivitettäisiin vapaakauppasopimukseksi. Tasa-arvo tulee mukaan. Kumppanuksissa ei niitä aina ole mukana, vaikka pitäisi. Joten jos kumppanuus päivitetään normaaliksi, no, normaaliksi kauppa- ja kehitysmääräyksiksi, vapaakauppasopimuksessa mielelläni edistän sitä. Kiitos vastauksesta. Haluaisin jatkaa vielä kaupasta ja sukupuolten tasa-arvosta. Kauppa on yksi EUn menestystarinoita. Käytetään kauppaa muiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja kestävyyden niin sosiaalisten tavoitteiden lisäksi sukupuolten tasa-arvon lisääminen pitäisi olla arvopohjasta kauppapolitiikkaamme. Ja Malmström äh, lailla tämä kauppaa naisten puolesta ja hän on ottanut tämän erittäin vakavasti mandaattinsa aikana. Mitä sinä teet, jotta naiset osallistuvat kansainväliseen kauppaan, niin että tätä sosiaalinen ja taloudellinen asema säilyy entisellään tai paranee, ja seurattaako komission ja sen Mastromin jalanjäljessä, otatteko sukupuolten tasa-arvoa koskevat määräykset tuleviin sopimuksiin, onko vastaus kyllä vai onko vastaus ei? Tullaan jatkamaan Rova Malmströmin saavutusten pohjalta kaupan tasa-arvon agendalla. Yksi vastaukseni olisi, oli, että annan palveluille ottaa huomioon vaikutukset sukupuolten tasa-arvolle tulevissa toimissa, jotka koskevat kaupan alaa. Tiedämme, että Rama Malmströmillä oli erittäin menestykseksi siellä tänään. Minua briefattiin siitä. Hän ja minun pääjohtaja tänään sanoivat, että, että on vahva taloudellinen perusta naisten tasa-arvolle ja voimaanottamiselle. German Master sanoi puheessaan, että tämä voisi kasvattaa 28 miljardilla dollarilla maailman BKT vuoteen 25 mennessä, jos naisia voimaannuttaisiin, mutta sukupuolten tasa-arvo ja naisten aseman vahvistaminen tulee totta kai olemaan osana sopimusneuvotteluja. Ja viimeksi Julia Winkler. Uh, dear, uh, Kiitos paljon, komissaari ehdokas. En tiedä, olenko nyt erehtynyt, mutta meillä on sellainen tunne, että elefantti teidän tehtävänantokirjassanne on edelleenkin Kiina. Muitakin tällaisia ilmiselviä elefantteja on ilmoilla, mutta tehtävänantokirjassanne suuri elefantti on Kiina kilpailutilanne ei ole tasavertainen. Eurooppalaiset yritykset ovat antaneet tästä selkeitä signaaleja. Olemme nähneet, kuinka Kiina harjoittaa markkinoita vääristäviä toimia. Toisaalta haluaisimme kyllä parantaa EUn Kiin ja Kiinan välistä kaiken kattavaa sopimusta viedä sitä eteenpäin, jotta alkuperämerkintöjä koskevat päätökset saataisiin tehtyä. Tämä kaikki on hieman nyt ristiriitaista. Miten te uskotte voivanne lähestyä tätä erittäin visaista tehtävää? Ja kuka tulee olemaan von der Leyenin komissiossa? Ketkä tulevat olemaan teidän kumppaneen von der Leyen komissiossa, kun te lähestytte Kiinaa? Sanoisin, että komission puheenjohtajasta alaspäin kaikki ovat mukana, kun pohdimme lähestymistapaamme Kiinaan. Dombrovskis esimerkiksi taloudesta vastaava komissaari, mutta myöskin kaupan ja kestävyyden luvuista vastaavat komissaarit, mukaan luettuna ympäristöasioista komissaari Timmermans. Aion tehdä yhteistyötä myöskin varapuheenjohtaja Vestakerin kanssa, kun on kyse digitaalisesta kaupasta. Käytännössä teen yhteistyötä kaikkien kanssa. Von der Leyen varmaan tuli kysymään minulta säännönmukaisesti, mitä edistys on aikaan Kiinan suhteen kuinka päästään kunnianhimoisiin tavoitteisiin, jotka on asettanut vuoteen 2020 loppuun mennessä. 5. marraskuuta tulen vierailemaan ensimmäisessä ulkomaan kohteessani Kiinassa. Menen silloin VTOn ministeritason kokoukseen. Toivon mukaan voin käydä vuoropuhelua Kiinan kanssa siitä, kuinka voidaan sopia agendasta. Komission vaihto joka viides vuosi tarjoaa tilaisuuden katsoa, kuinka voidaan ikään kuin nollata tilanne ja pohtia uutta prioriteettien luettelua. Komissaari Malmström ja minä tulemme Kiinan osalta jatkamaan saman strategian aiemminkin. Meillä täytyy olla vahvoja välineitä Euroopan että voimme puuttua epäreiluihin kaupan käytänteisiin ja varmistamaan samalla reilut kilpailusuhteet, mutta yhtä lailla meidän täytyy tunnustaa, että Kiinan suunnilla on hyvin paljon liiketoimintamahdollisuuksia. Meidän täytyy varmistaa, että kun Kiina sanoo avaamansa markkinat, se myöskin tekee niin. Näin ei toistaiseksi ole ollut asianlaita. Investointisopimuksen sopimuksen kautta voidaan katsoa, miten saadaan virstan pylväitä saavutettua edistystä aikaiseksi, koska Kiina tässä on suurin hyötyjä VT, se pystyy hyötymään VTOsta ja monenvälisestä kauppajärjestelmästä. Kiinan talous on kasvanut valtavasti ja talouden toiminta niin ikään. VTO-jäsenillä on hyvin paljon arvoa Kiinaa. Toivon mukaan voimme käyttää tätä hyväksemme, jotta saama, saadaan aikaan maalaisjärkeen perustuva sopimus Kiinan kanssa vuoden 2020 loppuun mennessä. Kiitos paljon komission jäsen ehdokas tästä vastauksesta. Nyt kun voin sitten viimeisen kysymyksen. Haluaisin kysyä maataloudesta, koska monet kollegat ovat puhuneet kyllä maataloudesta – ja jotkut maatalouteen liittyvät seikat ovat selkeästikin tärkeitä. Ja maatalouden ja kaupan välillä on kytköksiä. Ja maatalous on lähellä teidän sydäntänne nykyisessä tehtävässänne. Uskon, että meidän pitäisi puhua pelkästään haasteista, jotka ovat viljelijöiden edessä vapakauppasopimusten vuoksi, vaan ehkä voitaisiin puhua myöskin hieman niistä valtavista tilaisuuksista ja mahdollisuuksista, jotka tässä aukenevat maanviljelijöille, elintarvikkeiden jalostajille ja muille toimijoille kauppasopimusten myötä. Mitä aiotte kauppasta vastaavana komissaarina tehdä varmistamaksi sen, että viljelijät voivat paremmin hyötyä Euroopan unionin vapaakauppasopimuksesta? Herra Winkler, te tiedätte vallan hyvin, että viljelijät eivät oikeastaan kerro koskaan teille hyviä so- uutisia sopimuksista. He eivät koskaan kerro teille hyviä uutisia. Olen itse viljelijän poika ja paikalla on myöskin varmaan muita maanviljelijöitä. Olen varma, että olette samaa mieltä. Maanviljelijät yrittävät, aina salata hyvät uutiset. Japanin kanssa on saama, olla saamassa aikaisemmin kaikkien suurin sopimusta ikinä se tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia viljelijöille. 98 prosenttia kaikista tarifeista on vapautettu. Kanadan suunnalla on myöskin valtavia mahdollisuuksia, myöskin Meksikon suunnalla. Joten eri alueilla Euroopan unionissa tietystikin voidaan aina puuttua tai viitata tai valittaa vapakauppasopimuksesta sen, osa, sen mukaan, mitä tuotteita esimerkiksi on kyseessä noilla alueilla. 50-80 000 työpaikkaa on kyseessä maaseudulla. Kyllä meillä on oma lehmämme ojassa, kun me pistämme täytäntöön ja toteuttamme vapakauppasopimuksia. Ja myöskin talouden kannalta, niin kuin sosiaalisten kannalta ja ympäristön kannalta, sopimukset merkittäviä. Tietystikin, kun on kyse maataloudesta 200 miljoonaa euroa, ollaan antamassa 2020 vuoteen mennessä kauppasopimusten edistämiseksi maataloussektorilla. Ja kun 2015 vuonna vihreä oli kriisi, 60-70 yritystä kaikista jäsenvaltioista olivat mukana yhteistyössä ja pyrkivät myymään laadukkaita eurooppalaisia tuotteita muualle. Laatu on erittäin tärkeä asia. Mikäli laatu heikkenee, silloin venitään mahdollisuus viedä eurooppalaisia tuotteita, laatutuotteita esimerkiksi kiinalaiselle keskiluokalle. Tuotanto ja jalostaminen. Näihin meidän täytyy panostaa. Olisi kovin lyhytnäköistä viljelijöiden suunnalla ja jalostien suunnalla, mikäli hyödynnettäisiin investointimahdollisuuksia ja pyrkiä, mikäli pyrittäisiin myymään tuotteita ulkomaille sopimusten avulla. Toivon, että kauppakomissaarina voimme tehdä yhteistyötä maatalouskomissaarin kanssa läheistä yhteistyötä, että voidaan varmistaa mahdollisimman hyvä täytäntöönpano sopimusten osalta niin, että tästä olisi paljon paljon hyötyä viljelijöille. Paljon kiitoksia komission jäsenetukas vastauksista ja paljon kiitoksia kollegoille kysymyksistä. Ja komission jäsenet teki selväksi, että tässä nyt ollaan demokratian ja kauppapolitiikan sydämessä tässä salissa. Ne ovat kaikki kuumia aiheita, jotka tuli katettua. Ja selväksi myös tuli, että se aika, jolloin kapapolitiikkaa tehtiin suljettujen ovien takana, tuo aika on ohi. Me tarvitsemme seurattavuutta kapapolitiikan muokkaamisessa. Ja nyt teillä on mahdollisuus äh, päättää keskustelu, esittää loppuhuomioita. Well, honorable chair and... Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä tästä kohteliaisuudesta, jota osoititte minulle tänä iltana. Kiitoksia näistä hyvistä kysymyksistä. Toivon, että pystyn vastaamaan niihin riittävästi. Nyt vastasin parhaani mukaan. Ehkä joidenkin mielestä vastasin hieman lyhyesti. Kahden viikon aikana yritin tärkeimmät asiat opettella, mutta lupaan kyllä, että menen jatkossa myös teknisiin yksityiskohtiin enemmän. Kaiken kaikkiaan uskon kyllä, että kauppa on aivan keskeinen asia ihmisille. Se voidaan palata kivikaudelle, kun kauppa ajatellaan, on löydetty näyttö näyttöä siitä, että jo ennen kuin, ma- maan, ennen kuin metsästäjät ja keräilijät asettautuivat viljelle maata, käytiin jo kauppaa. Siinä on kyse optimismista, riskeistä, mahdollisuudesta, innovoinnista. Ennen kaikkea siinä on kuitenkin kysymys luottamuksesta ja se tarkoittaa jäsennettyä luottamusta ja jossa voidaan yhdessä sopia säännöistä, joiden mukaan toimitaan ja yhteisten menettelyjen kautta myös valvotaan vaatimusten vastaisuutta ja tälle tosiasialle. Euroopan unioni on rakentanut maineensa luotettuna kauppakumppanina kauppa nähdään aina kumppanuutena. Molemmat puolet tietävät, mitä tehdään. jo paljon ennen kuin ympäristökysymykset olivat aallonharjaa, niin Euroopan unioni oli siihen sitoutunut ja se käytti kauppapolitiikkaa niin, että pystyttiin valvomaan koko ketjua. Meidän prioriteettina tulee olemaan jatkossakin se, että meidän toimintapolitiikamme perustuu kestävyydelle. Eurooppa haluaa parhaita tavoitteita kaikille, eikä vain joidenkin kustannuksella kaikki jäsenvaltiomme ja myös maanviljelijävaltiot ovat samaa mieltä. Meidän on laadittava politiikka politiikkamme niin, että ei kuitenkaan yksilöjä unohdeta. Tässä kohtaa viestintä ja vuoropuhelu tulevat tärkeään asemaan. Euroopan hanke syntyy kaauksen ja tuhon raunioille. Eurooppalaiset halusivat kuvitella jotakin parempaa tulevaisuutta ja asettivat mahdottomia tavoitteita. Joskus usein niihin päästiinkin ja usein se edellytti kaupankäyntiä. monia edistysaskeleita on saavutettu myös tuomioistuimien kautta, mutta kaupalla on ollut myös yhtä suuri vaikutus ja voi olla, että jatkossa se on vielä suurempi. Kuinka käymme kauppaa, sillä on merkitystä ja sillä osoitamme, ketä olemme, mihin uskomme, mitkä ovat arvomme. Se, miten käymme kauppaa, vaikuttaa pitkäaikaisesti koko maailmaan. Siitä on tänäkin iltana puhuttu. Euroopan unionin on oltava vahvempi globaali toimija. Meidän on vahvistettava EU globaalia johtajuutta. Kaikkien näkökohtien kauppapolitiikassa on paikallisesti ja globaalisti osoitettava, mitkä ovat meidän sitoumuksemme rauha, hyvinvointi, ympäristön riston lopettaminen. Tähän uskon vahvasti ja toivon, että voitte luottaa minuun kauppakomissaarina, niin voin osoittaa aktiivisesti tämän uskomukseni aktiivisesti päivittäin. Thanks a lot, Commissioner Paljon kiitoksia. Ja nyt on poliittista ryhmiä. Meidän tehtävä pohtia päivän tuloksia. Ja poliittisella ryhmillä on mahdollisuus puolen tunnin miettimiseen ja tapaamme puolelta. Ja silloin täällä keskustellaan kuulemisen tuloksesta täsmälleen puolelta in camera keskustella tuloksesta.